Meillä on kolme henkeä täällä. Meillä on kolme tahoa täällä, komissio, tilintarkastustuomioistuin ja me. Minä yritän, Gögan King, minä yritän tämän nimen ääntää. Minä varmaan teen nyt itsemurhan tässä kyllä, mutta me tulemme maasta, jossa ei ole hallitusta. En tiedä, onko se nyt haitta vai hyöty, mutta se, se että maassa ei ole hallitusta, se on todella hyvä juttu koko Euroopan unionille. Meillä on nyt vastuuvapausasiat tässä edessämme. Ja tämähän tietenkin liittyy meihin kaikkiin ja rahoihin meillä on monenlaisia kommentteja komissaareilta, joita olemme tavanneet näissä yhteyksissä. Ensimmäisenä antaisin puheenvuoron herra Noakille, jotta hän voisi kertoa meille siitä, mitä tilin torkas, tarkastustuomioistuin ajattelee. Ja sitten komission edustaja saa puheenvuoron ja sitten vielä esittelijä, jos näin on tarpeen toivon, että tänne kollegoita tulee iltapäivän kuluessa. Herra Noakko, olkaa hyvä. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kokovyön jäsenet, hyvä komission jäsen, komissaari Gegen Quinner ja sanon myös, että hyvä ystävä, hyvät kuulijat. Tämä on nyt kolmas ja todennäköisesti viimeinen kerta, kun raportoin tälle valiokunnalle – tilintarkastuksen tulo, tilintarkastustuomioistuimen tuloksista tutkimuksen, energian ja kuljetuksen alalla. Tässähän on kyse tarkastuslausumasta. Syy tässä taustalla on se, että minä itse olen tällä hetkellä vastuussa kohesiorahastoista ja tulen raportoimaan tästä aiheesta seuraavalla kerralla. EUn varainkäyttö näillä politiikan alueilla oli 8,9 miljardia euroa vuonna 2009. Tämä on noin 7,5 prosenttia kokonaisvarainkäytöstä vuonna 2009. Meidän vuosikertomuksemme luvussa 5 keskitytään lähinnä tutkimusvarainkäyttöön. Koko tämän politiikan ryhmän puitteissa noin 70 prosenttia menoista menee tutkimusprojekteihin monivuotuisen tutkimuspuiteohjelman puitteissa. Edunsaajia on yli 12 000, mutta 250 suurinta saa noin 50 prosenttia EUn tutkimusrahoituksesta. Seuraava tärkeä menokategoria on energia- ja liikennehankkeisiin liittyvä kategoria. Se kuuluu TEN-ohjelmiin. Suurin osa tämän ryhmän menoista on komission suoraan hallitsemaa, hallinnoimaa. Jos kohta käytämme myös yhä enemmän ja enemmän eksekutiivisia virastoja ja yhteisyrityksiä. Suurin osa maksuista, joita on tarkastettu, liittyvät puiteohjelmiin, erityisesti väli, siis rahoitusohjelman kuusi lopullisiin ja välimaksuihin ja FP7 ennakkomaksuihin. Kun ajatellaan tutkimusaluetta, niin riski on siinä, että edunsaajat yliarvioivat niitä kustannuksiaan, joita ne esittävät komissiolle ja joita on tarkoitus maksaa EUn budjetista. Ja tähän epäkohtaan ei kiinnitetä huomiota eikä sitä oikaista. Vuonna 2009 tuomioistuin ö, testasi 150 maksun otannan ja arvioi kontrollijärjestelmiämme erityisesti tutkimusmaksatusten osalta, erityisesti kun puhutaan komission ex post tilintarkastusstrategiasta. Minkälaisia ovat johtopäätöksemme? Vuoden 2009 tilintarkastus vahvistaa aika pitkälti aiempienkin, aiempien kahden vuoden löydökset. Tilintarkastustuomioistuin on arvioinut, että todennäköisin virhe ää, marginaali on 2-5 prosenttia, ehkäpä lähempänä 2 prosenttia kuin 5 prosenttia. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että 36 tai 24 prosenttia tarkastetuista transaktioista olivat erheellisiä. 23 tapauksessa nämä liittyivät väli- ja loppumaksatuksia sekä FP6 ja FP7 tutkimushankkeiden osalta. Valvontajärjestelmien osalta – komissiota pidettiin osittain tehokkaana, kun se maksujen asianmukaisuuden sääntöjenmukaisuutta valvoi. Tilintarkastustuomioistuin tunnustaa sen, että komissio on ryhtynyt ponnistuksiin vahvistaakseen valvontajärjestelmiä ja yksinkertaistaakseen rahoitusjärjestelmiä. Tämä saattaa osittain selittää sen, miksi virhe, virheiden lukumäärä on mennyt alaspäin. Mutta mutta tämä ei kuitenkaan taa, takaa sitä, että tulevissa puiteohjelmissa tämä trendi jatkuu. Kun ajatellaan sitä, kuinka vaikeaa on ähm, arvioida ex ante pohjalta edunsaajien ähm, kustannushakemuksia, niin sitä voidaan pitää riskinä, uhkana. Antaisinpa seuraavaksi teille muutamia selityksiä näistä johtopäätöksistämme. Kaikkein suurin virheiden lähde johtuu siitä, että epäsuoria ja henkilökohtaisia kustannuksia, joita on yliarvioitu, on maksettu. Vuonna 2008 suurin osa näistä virheistä liittyi välimaksuihin ja loppumaksuihin, eli siis tutkimussopimusten edunsaajien maksatuksiin sellaisiin, jotka oli yliarvioitu, vaikka niihin liittyi tilintarkastussertifikaatti. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että, vu- että puuteohjelman seitsemän osalta oli jo samanlaisia ongelmia kuin puuteohjelman kuusi osalta. Saatettiin yksilöidä, että ex ante tarkastukset toimivat muutama poikkeusta lukunottamatta hyvin. Nämä ovat kuitenkin rajallisia tarkastuksia, ne eivät välttämättä yksilöi kaikkia virheitä, tarvitaan muunkinlaisia tarkastuksia. Lisäksi tilintarkastussertifikaatit eivät tarjonneet riittäviä tai odotettuja vakuita. Samankaltaisia yliarvioituja lausuntoja tai laskuja esitettiin kuin aiempinakin vuosina. Komissio on yrittänyt yksinkertaistaa tarkastusjärjestelmää FP7 osalta ottamalla mukaan edunsaajien ähm, laskemismetodologioiden ex antetarkastuksia, mutta tämä on ollut hyvin hidas prosessi. Äh, vain 25 potentiaalisesta kuudesta äh, kirjeestä oli tarkistettu ex ante pohjalta. Aika monet edunsaajat eivät halua soveltaa tätä menetelmää, sanovat, että järjestelmä sellaisena kuin se on toteutettu ei täytä yleisiä tilintarkastuskäytänteitä jotka koskevat yleensä tutkimuslaitoksia. Olen sanonut aiemminkin, että tähän tulisi kiinnittää huomiota, koska jos FP7 aikana vähennetään sertifikaattien määrää, tämä saattaa lisätä riskien määrää FP6 verrattuna. Tilintarkastustuomioistuin on kuitenkin todennut, että ex post tilintarkastusstrategiassa on ollut parannusta. Se toteutti ennakoidun määrän tarkastuksia ja aikoo jatkaa tällä linjalla voidakseen toteuttaa johdonmukaisen tarkastuksen. Mitä tulee F7 tilintarkastusstrategiaan, sen ensimmäiset askeleet ovat jo tapahtuneet. Tukikelvottomien kustannusten lukumäärä on vähentynyt, mutta valitettavasti myös epäkohtiakin on. Tilintarkastustuomioistuin totesi tyytyväisen, että vuonna 2009 komissio on alkanut soveltaa sanktiomekanismia, joka jotka FPQ tarjoaa. Tilintarkastustuomioistuin on myös todennut, että vuotuiset ähm, de pääosastojen johtajien ähm, lausunnot antoivat riittävän pohjan arvioida maksujen sääntöjen mukaisuutta. Sitten loppuun muutama suositus. Jälleen kerran äh, voin rohkaista komissiota jatkamaan ponnistuksiaan, jotta se jatkossakin voi soveltaa tehokkaita valvontajärjestelmiä. Sen tulisi pitää huoli siitä, että sertifioidut tilintarkastajat ovat tietoisia tukikelpoisuuskriteereistä ja tarkastavat eh, edunsaajien mm, eh, kustannusten arviointimetodologioita, pyrkivät eh, vähentämään byrokratiaa, tukkisumaa ja langettamalla sanktioita silloin, kun niitä on syytä langettaa. Edelleenkin tutkimuksen rahoitussääntöjä tulisi yksityis, yksinkertaistaa ja komissio on tyytyväinen sen, että tilintarkastustuomioistuin on tyytyväinen sen, että komissio on ryhtynyt toimiin tällä saralla. On erittäin tärkeää, että sääntöjä yksinkertaistetaan. Ne ovat, tämä on tärkeää, jotta voidaan saavuttaa EUn kyseiset poliittiset tavoitteet. Kiitoksia. Eh, Kiitos tästä esityksestä. Sitten rouva komissaari, olkaapa hyvä. Mr. Stas, <clears throat> Vice Chairperson. Stas, puheenjohtaja, valiokunnan jäsenet, tohtori Noak ja hyvät kollegat. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun olen tutkimuksesta ja tieteestä vastaava komission jäsen täällä valiokunnassa ja haluaisin vakuuttaa valiokunnalle, että vankka varainhoito tutkimuksessa on yksi painopistealueistani. Tänään olen vastaamassa erityisesti huomioihin, jotka olivat tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2009 vuosikertomuksessa ja vastaamaan jäsenten kysymyksiin, jotka liittyvät tähän kertomukseen. Ensinnäkin haluaisin kertoa teille Komission ja tilintarkastumistumisen välillä ei ole mitään erimielisyyksiä, analyysimme ovat samansuuntaisia ja meillä on samantyyppisiä johtopäätöksiä. Tähän mennessä tulokset, jotka on myöskin todettu vuosikertomuksessa, ovat varsin hyviä. Virhetaso on laskenut tasaisesti viime vuosina ja vaikka vuosikertomuksessa on todettu, että parannusta on tapahtunut monella alueella, on kuitenkin vielä erinäisiä puutteita, joihin tulee puuttua. Nämä liittyvät tehokkuuteen ja luotettavuuteen, sertifikointiin liittyen edunsaajien maksuihin, henkilöstökuluihin ja myöskin siihen, että pitää purkaa kasautuneita maksuja ja myöskin liittyen sanktioihin. Mitä tulee tilintarkastussertifikaattien luotettavuuteen, täytyy muistaa, että tämä kysymys liittyy lähinnä kuudenteen puiteohjelmaan. Kuten tiedätte, nämä tarkastu, tilintarkastussertifikaattien tarve on vähentynyt seitsemännessä puiteohjelmassa ja näin edunsaajien byrokraattinen takka on supistunut. Näitä sertifikaatteja vielä on, mutta monin toimiin on ryhdytty, jotta sertifikaattien laatua voidaan parantaa – ja tilintarkastustuomioistuin myöskin suosittelee, että pitäisi tarkastella seitsemännen puiteohjelman toimintaa, jotta voidaan laskea kustannuksia tarkemmin. Ja tämä suositus on samanlainen pyyntö, jota tämä valiokunta on usein esittänyt. Eli pitää katsoa, mitkä ovat keskimääräiset henkilöstökulut, jotka sopivat yhteen hyvien liikekäytänteiden kanssa. Eilen komissio hyväksyi päätöksen, joka liittyi lyhyen aikavälin yksinkertaistamistoimiin ja näin voidaan hyväksyä henkilöstökulun menettelyt ja että nämä ovat osa tavallista tilinpitomenettelyä. Ja mitä tulee näiden kustannusten takaisemmin periseen vuonna 2009, tämä summa oli jo pienempi ja asian liittyviä sakkoja on myöskin langetettu. Mutta esimerkiksi päällekkäisiin maksuihin liittyvät ongelmat ovat edelleen haasteellisia, mutta uskon, että toimet, joihin on ryhdytty vuoden 2009 joulukuussa, vauhdittavat ja yksinkertaistavat tätä prosessia. Eli näihin toimiin on ryhdytty, kun olemme pyrkineet vastaamaan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen suosituksiin – ja nyt haluaisin tehdä muutamia yleisiä huomioita vankasta varainhoidosta, tutkimusvarojen osalta ja tasapainosta luottamuksen, valvonnan ja kustannustehokkuuden välillä. Viime vuosina on saatu hyviä tuloksia. Lähinnä johtuen siitä, että on sovellettu tiukkaa valvontapolitiikkaa, jolla on vähennetty virhetasoa kahden prosentin tasolle, jota EUn toimielimissä on sovellettu, mutta tällä on hintansa. Hyvin paljon inhimillisiä ja materiaalisia resursseja sekä edunsaajien että komission osalta on tarvittu. Ja tämä on johtanut myöskin valituksiin tiedemaailmasta ja yritysmaailmasta liittyen liialliseen valvontataakkaan. Ensimmäinen tavoitteemme on siis se, että edelleen jatkamme tutkimusrahoituksen yksinkertaistamista. Ja kuten tilintarkastustuomioistuin on toistuvasti todennut, myöskin tänään – Yksinkertaistetut säännöt ja menettelyt ovat paras takuu alhaiselle virhetasolle ja rahoituspuitteiden houkuttelevuudelle. Tästä olemme kaikki samaa mieltä. Voitte uskoa, että minä olen erittäin sitoutunut yksinkertaistamiseen, ja sen jälkeen kun minusta tuli komission jäsen, komissio hyväksyi tiedonannon, joka liittyi tutkimusohjelmien yksinkertaistamiseen, ja siinä puhuttiin mahdollisuuksista huomattavasti yksinkertaistaa tämänhetkistä tutkimuksen puiteohjelmaa. Ja nämä päätökset pantiin täytäntöön komission eiliselle päätöksellä. Tämä liittyy henkilöstökuluihin ja kykyyn maksaa takaisin perustetta saatuja maksuja. Ja tämä on jo kolmivuotisessa säännöstössä mukana ja nämä toimet ovat sen mukaisia, joista Karvaljon mietinnössä puhuttiin, jonka parlamentti hyväksyi 11. marraskuuta. Me ehdotamme vielä enemmän yksinkertaistettuja menettelyjä ja sääntöjä seuraavan tutkimuksen puiteohjelman puitteissa, kun tarkastelemme varainhoitoasetusta ja ottaen huomioon ehdotukset, jotka ovat mukana Karvajon mietinnössä. Me tarvitsemme toimielinten tukea, myöskin Euroopan parlamentin tukea, jotta tämä toteutuu. Radikaali yksinkertaistaminen tulevissa ohjelmissa, joka pohjautuu yksinkertaisemmalle varainhoitoasetukselle, on tavoitteemme, mutta samalla täytyy muistaa, että tämänhetkisen monimutkaisemman säännöstön vaikutukset ovat vielä voimassa usean vuoden ajan. Apurahat, joita on annettu tämän puiteohjelman puitteissa, jatkuvat vuoteen 2017 asti ja vielä sen jälkeenkin. Ja eiliset päätökset saattavat vähentää virheitä ja tiettyjen ex ante valvontamuotojen poistaminen saattavat taas lisätä virheitä verrattuna kuudenteen puiteohjelmaan. Eli kaiken kaikkiaan alkuperäinen virhataso seitsemännessä puiteohjelmassa ei ehkä ole kovin erilainen kuin kuudennessa puiteohjelmassa. Eli tarkoittaako tämä, että meidän pitäisi noudattaa samaa valvontastrategiaa kuin kuudennessa puiteohjelmassa? ja mitä seuraamuksia voisi olla, kun ajatellaan ohjelmien houkuttelevuutta. Pystymmekö edelleen houkuttelemaan parhaat tutkijat ympäri maailmaa ja saamaan Euroopan yrittäjät ja talouden, yliopistot ja muut tutkijaorganisaatiot mukaan, jotta voimme luoda työpaikkoja ja kasvua? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, joita täytyy tarkastella, ja olen erittäin iloinen siitä, että Euroopan parlamentin päätöslauselma, mitä tulee tutkimuksen puiteohjelman täytäntöpanon yksinkertaistamista. Se tukee sitä, että voimme käyttää hyväksyttävää virhetasoa tutkimuksen alalla. Hyväksyttävä virhetaso tutkimuksessa on 2 ja 5 prosentin välillä, ja tällöin komissio voisi uudistaa valvontastrategiaansa ja keskittyä enemmän kohdistettuihin riskipohjaisiin tarkistuksiin ja petoksen torjuntaan sen sijaan, että oikaistaan tutkimuskuluja jälkikäteen. Siirrettävä virhetaso ei tarkoita, että sen jälkeen kuin virheet on havaittu, kaikki on mahdollista. Me haluamme periä takaisin kaikki kulut, joita, kaikki summat, joita on maksettu perusteetta. Ja tämä ei tarkoita, että emme enää tulevaisuudessa pyrkisi vähentämään virheitä, kun yksinkertaistamme sääntöjä ja menettelyitä, pyrimme kahden prosentin virhetasoon tai jopa sen alapuolelle. Kiitos. Kiitoksia. Sitten eh, Hatsi Markakis. Ehkä sitten vastaamme, esitämme kysymyksiä ja vastaamme sillä tavalla, että komissio voi heti vastata. Ja nyt sitten kysyn, kuka haluaisi puhua. Ja. Okay. Jotta voin laatia puhujalistan. Frau Kommissarin. Und niin, hyvä komissaari, ensinnäkin kiitoksia tästä erittäin hyvästä kirjallisesta vastauksesta, jonka olette antanut kirjallisiin kysymyksiin. Tässä kuvastuu se, miten me voimme tulevaisuudessa yhteistyötämme parantaa. Minä olen tohtori Noankin kanssa aivan samaa mieltä näistä pääasiallisista kritiikin kohteista – ja keskustelussa teidän kanssanne haluaisin keskittyä tiettyihin asioihin, erityisesti siihen, miten tehdään näitä korjausliikkeitä ja se, että mitä varten viime vuosina tässä nyt on ollut tällaisia aukkoja sen välillä, että mitä on maksettu liikaa ja miten niitä on saatu takaisin perittyä. Tietenkin myös tämä hyväksyttävä virhetaso, niin haluaisin siitäkin puhua ja myöskin näistä maksatustavoista. Niin, tässä näissä korjauksissa eh, tilintarkastustuomioistuin on eh, huomannut, että ongelmia ei ole kovinkaan paljon. Ja tämä osa tarkastuksesta on aivan esimerkillinen. esimerkillinen. Sitä voitaisiin muihin pääosastoihinkin verrata ja tämä on ollut erittäin hyvin suoritettu asia. Mutta sitten ex poste tarkastukset, siellä kuitenkin me huomaamme erinäisiä vaikeuksia. Ja nämä ovat lisääntyneet viime vuosina. Ja tämä tietenkin johtuu siitä, että puiteohjelmasta kuusi yhä enemmän näitä hankkeita on saatu valmiiksi. Mutta se, että kaikkia ole peritty takaisin, mitä olisi pitänyt, täällä on oivallinen, oivallinen kaavio tilintarkastustuomioistuimelta. Ja se johtuu siitä, että nämä tarkastukset ovat on tehty hyvin myöhään – ja tietenkin sitten kun aika on kulunut, niin paljon pienempi eh, todennäköisyys on sille, että rahat saadaan takaisin perittyä. Tästä nyt kysymys, miksi tämä aukko sen kuin laajenee ja mitä te voisitte tehdä, jotta nämä ajalliset eh, erot tai tämä viiveet eh, pienenisivät? No, minäpäs esitän kaikki kysymykseni kerralla. Ja sitten seuraavana tästä yksinkertaistamisesta. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että te, hyvä komissaari, olette käynyt hyvin tiivistä eh, keskustelua kanssamme ja Kavalion eh, mietintöön olette myöskin ottanut kantaa. Tämä yksinkertaistaminen, se on ollut aihe, joka on kaikissa kuulemisissa komissaarien kanssa esillä. Kaunis sana, kaikki haluavat yksinkertaistamista. Mutta sitten kun tulee täytäntöönpanon aika, niin usein me parlamentaarikot kuitenkin vaadimme aika monimutkaisia menettelyjä, sen kyllä myönnän, mutta joskus sitten ovat jäsenvaltiotkin siinä roolissa, että ne piiloutuvat hyvin monimutkaisten sääntöjen taakse. Ja täytäntöönpano virastot ja tahot eri jäsenvaltioissa ovat joskus ihan iloisia siitä, että ne ainoastaan ymmärtävät, miten pitää toimia, aivan kun katolinen kirkko aikana käytti latinaa ja kukaan muu ei tajunnut mitään. No nyt täytyy toimintasuunnitelma laatia tähän tarkoitukseen. Kavaljon mietintö menee hyvään suuntaan. Pohdin kuitenkin sitä, että mitä te, komissaari, voitte tehdä sen eteen, että kun näitä negatiivisia esimerkkejä on, niin minä iloitsen näistä innovatiivisista kumppanuuksista ja sehän on, on hyvä asia, vaikkei mikään uusi instrumentti olekaan. On kysymyksessä tekniikka, jonka mukaan kaikki kaikki ohjelmat menevät niin kuin samaa tahtia eteenpäin ja ne vir- virtaviivaistetaan. Jättimäinen työ ja näitä välineitä, joista tukea tulee, niitähän on aivan, aivan liikaa, mutta se ei kuulu meille, vaan ITRE-valiokunnalle. Täytyy myöskin pohtia sitä, että miten nämä muutetut maksuperusteet tulevat kysymykseen. Se, että kaikkea ei hyväksytä, se on tietysti tärkeää. Sitten meidän täytyy päästä tämän virheriskin alapuolelle. kertamaksujen kohdalla. Ei meillä kuitenkaan ratkaisuja kaikkeen ole mutta meidän pitäisi pystyä huomattavaan yksinkertaistamiseen ja nimenomaan silloin, kun tämä hyväksyttävä virheriskitaso halutaan saavuttaa. Te puhutte kahdesta prosentista ja tämähän tarkoittaa sitä, että monenlaisia turvajärjestelyjä tarvitaan, että jäädään tähän kahden prosentin taso, tasoon. Minä olen käynyt eri yksiköissä vierailulla ja olen saanut sellaisen käsityksen, että niin paljon pitäisi tarkastaa, että se ei pelkästään tule erittäin kalliiksi, vaan myöskin, että se käy kaikkien hermoille ja karkottaa toimijoita. Meidän täytyy löytää sellainen tapa, jolla pääsemme tähän hyväksyttävään riskitasoon ja, ja kuitenkin sillä tavalla, etteivät nämä valvonnat vie kaikilta haluja osallistua puiteohjelmiin mitä tähän kirjalliseen vastaukseen tulee, niin siellä on mainittu se, että keskityttäisiin riskihankkeisiin. Ja kysymys kuuluu, miksei nyt sitten jo tehdä niin, että tarkastettaisiin näitä riskialttiimpia kohteita. Ja kaikkein pahimmat tapaukset saataisiin tällä tavalla suljettua ulkopuolelle. Me olemme tästäkin aikaisemmin jo keskustelleet ja tällä valiokunnalla on ongelma tämän hyväksyttävän riskitason kanssa. Monet kollegat ovat keskusteluissa maininneet, että tutkimuksen alalla on mahdollista nostaa tätä riskitasoa, koska tämä asia kokonaisuus on ha- hankalasti käsiteltävä. Se on tietenkin aivan selvä asia ja siksi minä olenkin valmis asiasta puhumaan. Teidän täytyy kuitenkin osoittaa meille, että miksi ei aikaisemmin ole keskittytty näihin korkean riskin hankkeisiin, koska se olisi ollut aika yksinkertainen tapa edetä. No sitten maksatustavat. Tällä hetkellä säännöt ovat sellaisia, että hakijalla on tilanne, e, jossa he saavat rahat vasta vuotta myöhemmin hakemuksesta. Tämä on aika pitkä ajanjakso. Jos on kysymys PK-yrityksestä tai pienestä tutkimusyksiköstä, niin silloinhan sille syntyy ongelma. Minäpä kysyn teiltä, että miten, miten nämä paitsi nämä kontrollit ja valvonnat, niin miten nämä väliaikaismaksut voitaisiin järjestää sillä tavalla, että eivät rahat tule vasta lopussa? Täällä on laadullisesti hurja ero ja siihen haluaisin, haluaisin selvennystä. Sitten viimeinen kohtani. Niin tutkimusohjelma numero 7, siellä on 55 miljoonaa euroa miljardia. Eli tämä on hurja rahasumma. Minun kuitenkin on ihan avoimesti sanottava, että minähän edustajan veronmaksajia, että mitä tällä kaikella sitten saadaan konkreettista aikaan, mitä rahalla saadaan, mikä on konkreettinen tulos tästä jättimäisestä avustussummasta – on hyvin paljon tuen vastaanottajia, jotka e, e, näkevät tämän ikään kuin vastikkeettomana rahana, eli ikään kuin palkkiona jostakin. E, ja jollakin tavalla sellaiset matalakorkoiset lainat olisivat parempi ratkaisu. Euroopan tutkimusneuvosto on oivallinen mahdollisuus käyttää tähän tarkoitukseen sillä tavalla, siihen tarkoituksesta kaikki ymmärtävät, että vastike täytyy olla annetusta rahasta. Jättimäinen ongelma tämäkin. Voisitteko nopeasti kertoa, kuinka tätä parannettaisiin? Miten tämä suorite on, voit, miten tämä voitaisiin parantaa, ettei tässä mitään kuuukkojen projekteja harrasteta? Kiitoksia. Uh, Minulla on kaksi puheenvuoropyyntöä. Odi Fjellner, Ajala Sender, onko muita? Voisitteko vastata komissaari näihin kysymyksiin? Thank you. I'll try to deal with them as... Kiitoksia. Yritän niin kattavasti vastata kuin mahdollista, puhumatta kuitenkaan liian pitkään, koska tiedän, että aikapaineita on. Mitä tulee perintään, se, että jäljellä olevat perittävät summat ovat kolminkertaistuneet vuonna 2009, ei välttämättä johdu perinnän hidastumiseen, vaan siihen, että meillä on uusia tilintarkastusstrategioita, joita otettiin käyttöön vuonna 2007-2008. Joten puiteohjelmien tarkistusstrategiat ovat mahdollistaneet sen, että olemme voineet yksilöimään tukikelvottomia maksuja, joita kuitenkin edunsaajat ovat vaatineet paljon tehokkaammin kuin aiemmin. Mitä tulee FP6, perittävien summien määrä on, ei enää kasva samaan malliin kuin aiemmin, ja perimisponnistukset ovat nyt päässeet vauhtiin. Ja mitä tulee FP6 perin, perimisiin, ne kassataan ensi vuonna. Kaksi lukua, jotka mielestäni ovat vaikuttavia kolme Ensinnäkin DG-tutkimuksen ja innovaation sopimuksien osalta olimme saaneet perittävästi summista 30 prosenttia. Tämä oli 55 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009 ja se on nyt saavuttanut 68 prosenttia vuonna 2010, joten suunta on ihan oikea. Tämä on kaikkein selkein viesti, joka täytyy välittää. Ja tämä on myös tärkeää ymmärtää se, että jatkossakin aiomme pitää suunnan samana. Aiemmin olen ollut tilintarkastustuomioistuimessa. Tiedän, että joka vuosi, kun keskusteltiin vuotuisista raporteista, niin nämä perintäsummat olivat suuri kysymys. Sitten yksinkertaistamisesta. Yksi, tai ehkäpä kaikkein tärkein asia, joka on otettu esiin sitten, kun minusta tuli komissaari, sekä yksittäisten tuttujen tutkijoiden kuin tutkimusinstituutioidenkin ja liike-elämän toimesta on yksinkertaistaminen. Kaikki sanovat, että tutkimuspuiteohjelma on yhtä kuin mutkikkuus ja byrokratia. Ja sen vuoksi aika monet tutkimusinstituutit ja yrityksetkin hyvinä taloudellisina aikoina tietoisesti päättivät olla hakematta EUn puiteohjelmista rahaa näiden mutkikkuuksien vuoksi. Tämä on murheellinen tuomio, joka komission byrokratiasta on sanottu. Täytyy puuttua tähän asiaan. Ja tekin varmasti tunnustatte omissa puheenvuoroissanne tämän. Olette varmasti tunnustaneet, että me olemme moniin käytännön parannuksiin ryhtyneet. Jos puhumme yksinkertaistamisesta seuraavan puiteohjelman aikana, tai oikeastaan tästä pitäisi puhua jo rahoitus, ähm, varainhoitoasetuksen uudistamisen yhteydessä. Jos, saadaan, jos tämä toteutuu, saadaan aikaan merkittävää yksinkertaistamista ja olen varma siitä, että tekin olette samaa mieltä siitä, että keskustelua täytyy käydä äh, tästä mitä pikimmiten. Mitä tulee seuraavan puiteohjelmiin, ehkä voin hiukan antaa teille makua siitä, mitä olemme päättäneet. Ensinnäkin aiomme perustaa yhteiset puitteet tutkimus- ja innovaatiorahoitukseen. Siellä on yhdet säännöt, yhdet menettelytavat, yhdet IT-järjestelmät, olipa sitten rahoitusväline mikä hyvänsä. Eli pyrimme tällä tavalla yksin eh, kertaistamaan erilaisia rahoitus, erilaisia epäsuorien kustannusten eh, arviointimetodeja esimerkiksi. Aiomme myös ottaa käyttöön yksinkertaisemmat eh, ja yhdenmukaisemmat tilintarkastus strategiat. Tulemme käyttämään niin sanottuja könttäsummia aina kun se on mahdollista. Ja tällaista tulosvetoista rahoitusta täytyy korostaa, koska myös tiedeyhteisö haluaa arvostaa sitä. Mutta meidän täytyy vielä pohtia sitä, josko tietyissä rajallisissa tapauksissa voisimme toisinkin toimia, erityisesti jos on kyse pienistä hankkeista. Syy on se, että on ex ante pohjalta on erittäin vaikea määrittää tasan tarkkaan tutkimushankkeen summia ja arvioida sitä, josko ne tulokset, jotka haluttiin saavuttaa, ovat tulleet saavutetuiksi. Tulemme siis, meidän täytyy kehittää parempi kustannusten kattamismenetelmä. Sitten te puhuitte siedettävästä riskistä, ja ymmärrän sen, että tästä käydään aika kiivastakin keskustelua myös tässä valiokunnassa. No ei pidä paikkaansa se, että aiemmin, koska me nyt sanomme, että aiomme keskittyä suurten riskien isoihin hankkeisiin, niin ei se tarkoita sitä, että olemme ylen katsoneet niitä aiemmin. Mutta jos, jotta voimme saavuttaa tämän kahden prosentin riskin, niin meidän täytyy kääntyä edunsaajien, pienten edunsaajien puoleen, ottaa ne syyniin. Ja tämä varmasti olisi hyvä, jos me voisimme keskittyä resursseihin, henkilöstöön ja, ja tässä vaiheessa puuttua suuriin hankkeisiin sen vuoksi, että tutkimusyhteisö jatkuvasti on sanonut meille, että järjestelmä on erittäin kömpelö, hankala ja estää varsinaisten tutkimushankkeiden toteutumista. No sitten tämä apurahojen myöntämisaika. Tällä hetkellä ollaan yhdessä vuodessa kansallisella tasolla joskus lyhyemmät aikavälit saavutetaan silloin, kun on kyse apurahoista yksittäisille instituutioille. Silloin, kun on kyse suurista, moniaista tutkimushankkeista, niin silloin viipeet ovat pidemmät. Jos nyt puhutaan vaikkapa Saksan tutkimusneuvostosta, niin sen, jos puhutaan sen sellaisista hankkeista, joihin osallistuu useampi kumppani, niin tarvitaan yleensä useampi vuosi ennen kuin voidaan allekirjoittaa sopimus. Ja silloin, kun on kyse sellaisista hankkeista, joissa tarvitaan ihmis- tai eläinkokeita, niin allekirjoituksen tekeminen voi viedä vielä pidempään. No mitä tutkimuksen puiteohjelma seitsemän sitten antaa veronmaksajalle? Minkälaista vastinetta rahalle? No tämä on erittäin suuri huolenaihe meille näinä aikoina, kun jäsenvaltioissa tehdään hankalia, tiukkoja taloudellisia päätöksiä, joilla on suuria vaikutuksia kansalaisiin ja jäsenvaltioiden veronmaksajiin. No ensinnäkin meillä on tällainen riskien jakkaamisfasiliteetti. Meille alun perin on sanottu, että se tuottaisi tulosta, mutta ei ennen kuin saamme selkeitä lukuja väliarvioinnin kautta. Näiden lukujen täytyy osoittaa, että jokaista investoitua euroa kohden saamme 40 euron vipuvaikutuksen. Tämä olisi kyllä hyvä luku. Me tulemme ERCn erinomaisuus- tai excellence-ohjelmista hyvää tulosta. Meillä on muun muassa Siis meillä on erilaisia hankkeita, jotka hyödyttävät merkittävällä tavalla tutkimusyhteisöä. Ehkäpä tässä vaiheessa voin äh, pistää pisteen tälle puheelle, koska tiedän, että aika, aikaa ei ole paljon. Ähm, kiitoksia. Sitten Imanova. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission jäsenet, että olette tänään paikalla. No hyvä uutinen, jonka nyt saimme kuulla tilintarkastustuomioistuimesta liittyy siihen, että virhe taso on vähentynyt ja se on rohkaisevaa, mutta kuitenkin kuinka paljon näitä kuluja peritään takaisin, se on kuitenkin vielä huolestuttavan korkealla tasolla. Ja myöskin esittelijä korosti tätä. Eli vuonna 2007-2008 oli 51 prosenttia peritty näistä summista takaisin ja vuonna 2009 ainoastaan 47 prosenttia. No mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä, jotta tilannetta saadaan parannettua? Ja tässä kirjallisessa vastauksessa te olette todenneet, että te teette korjauksia näiden ei tarkastettujen hankkeiden osalta. Eli voisitteko vähän selittää tarkemmin, miten tämä korrektiomekanismi oikeastaan toimii, jotta voidaan varmistaa, että riittävästi peritään takaisin väärin maksettuja summia? Ja miksi tämä prosenttiluku on nyt vähentynyt 47 prosenttia. Tämä, mitä kerroitte, mielestäni se on hyvin rohkaisevaa. Eli tämä lukema on nyt vuonna 2010 taas nousussa, mutta ehkä voisitte selittää, mitä tapahtui vuonna 2009. Ja sitten toinen kysymys, joka liittyy pk-yrityksiin. Mitä komissio aikoo tehdä rohkaistaakseen ja parantaakseen pk-yritysten osallistumista puiteohjelmaan ja muihin rahastoihin ja onko komissio suunnittelemassa uusia ohjelmia, joilla voitaisiin auttaa pk-yrityksiä, jotta niiden olisi helpompi saada käyttöön EUn varoja? Kiitos Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin erityisesti kiinnostaa komission jäsentä näistä tiedoista, joita hän kertoi meille näihin kysymyskaavakkeen kysymyksiin, mutta myöskin näistä tiedoista, joita hän nyt antoi. Esimerkiksi nämä vertailevat tiedot, joita halusimme, kun mietimme, kuinka paljon aikaa on kulunut ja kuinka paljon monimutkaisuutta on eri jäsenvaltioissa eri tukien ja lainojen avulla, joita käytetään tutkimusmaailmassa. Hyvin usein me syyllistämme näistä pitkistä ajoista EUn byrokratiaa ilman, että verrataan sitä, mitä tapahtuu jäsenvaltioiden sisällä. Ja siellähän myöskin tiedeyhteisössä pitää kärsiä talous- ja rahoitusmaailman monimutkaisuudesta silloin, kun haetaan tukia tai lainoja. Eli meidän pitäisi nyt ratkaista nämä ongelmat yleisellä tasolla. No haluaisin vain kysyä, onko tässä vertailevassa keskustelussa, jota nyt ollaan käyty ja joka oli erittäin hyödyllistä, eri tutkimuskeskusten välillä, jotka hallinnoivat näitä apuja. Sehän menee vuosi, kaksi vuotta siitä, kun esitetään pyyntö ja siihen, kun nämä varat todellakin saadaan käyttöön. Ja on myöskin erilaisia käytänteitä, kun on, sanotaan vaikka, että kun on käytetty näitä komission rahoitusmekanismeja tutkimushankkeisiin, se on erittäin hyvä uutinen. Ja nyt samalla tavalla, kun kehitysyhteistyössä tehdään yhteistyötä, Euroopan tietotaito on tunnustettu kaikkialla. Me olemme hyvä esimerkki maailmanlaajuisesti ja ehkä jossain vaiheessa voisimme olla tilanteessa, jossa yleinen kapasiteetti ja hallintojärjestelmä ja valvontajärjestelmät ja erityisesti tehokkuus rahoituskysymyksissä, kun kyse on näin monimutkaisesta hankkeesta ja näin mielenkiintoisesta hankkeesta kuin seitsemäs puiteohjelma, silloin me voisimme myöskin järjestää tietotaitoa myöskin rahoitushallintaan. Eli tämä olisi yksi asia. Ja sitten kun peritään varoja takaisin, No, haluaisin vähän saada selvyyttä. Siis tähän mennessä ei ole ollut näitä prosentteja siitä, kuinka paljon on peritty takaisin. Aikaisemmin näitä ei ollut, koska ei peritty näitä varoja takaisin, koska silloin aikaisemmin ei ollut kapasiteettia havaita, oliko näitä maksettu väärin. Mutta kiitoksia kuitenkin tästä yhteistyöstä ja nyt me tarvitsemme järjestelmää, joka toimii, jolla voidaan periä takaisin näitä varoja, ja näitä varoja peritään yhä enemmän takaisin. Ja sehän on vähän niin kuin varoitusjärjestelmä, eli varoja pitää käyttää tehokkaammin ja oikealla tavalla. Mutta meillä on nyt kuitenkin järjestelmiä, joilla pystytään perimään takaisin varoja, joita aikaisemmin ei olisi voitu periä takaisin. Eli ehkä tällä tavalla voisimme antaa jonkinlaisen hyvän uutisen. Eli meillä on nyt käytössä, tai komissio on pannut, ottanut käyttöön järjestelmiä tutkimusmaailmassa, joiden avulla voidaan periä takaisin varoja, joita on maksettu perusteetta. Mikäli näitä varoja ei ole käytetty hyvin tai jos ne on käytetty väärällä tavalla. Kiitoksia. Ne vielä. Ne vielä. On time to grant was niin kysymykseeni, joka liittyi varojen tulikin jo vastaus. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on tutkimus- ja tiedeyhteisö Euroopan unionissa, joka on ilmeisesti parhaita maailmassa. Ja nyt kuitenkin täällä on väärin käsitys tutkijoiden Euroopan unionin kesken, joka vallitsee. Minä haluaisin kiittää komissaaria tästä Eh, mitä te esititte. Minä muistan silloin, kun teitä kuultiin ennen kuin saitte, astuitte virkaanne, että te aiotte tähän asiaan tarttua, tarttua ja, ja te olette lupauksenne pitänyt. Eh, te olette poliitikko, joka sanoo, mitä tekee ja tekee, mitä sanoo, joten kiitän näistä sitoumuksista. Pari asiaa kuitenkin. Tämä hyväksyttävä riskitaso, asia, josta tänä aamuna puhuimme – meidän pitäisi erottaa toisistaan tämä juuri siedettävä virheriski, joka on tällainen hallintokonsepti Euroopan komissiossa silloin, kun sen omasta hallintotoiminnasta on kysymys. Ja sitten sillä on oma merkityksensä tilintarkastustuomioistuimelle. Meidän täytyy miettiä näitä kriteerejä, jotka ovat hyvin tarkkoja. Täällä mm, sanotaan englanniksi materiaalisuus, joka ei ole ollenkaan sama asia kuin ranskaksi. Joka tapauksessa hyväksyttävä riskitaso on sellainen asia, josta me käymme keskustelua. Ja meidän täytyy enemmänkin asiasta puhua, jotta me löytäisimme ratkaisun paitsi tulevaisuudelle, myöskin eh, tässä mm, täytyy myös ottaa huomioon menneisyys. Meillä on nimittäin ollut tällaista väärinkäsitystä tutkijoiden Euroopan unionin kesken. Meillä on nyt tulevat rahoitusnäkymät keskustelun kohteena. Miten teistä tuntuu, miten tämä keskustelu jäsenmaiden kanssa, kun me puhumme vastuuvapaudesta, niin miten tämä voitaisiin eurooppalaistaa tämä tutkimus? Meillähän on rahoitukseen liittyviä huolia. Ja nyt tulee sellainen ajatus mieleen, että ehkä voitaisiin nostaa Euroopan unionin tasolle ja ehkä tutkimus olisi sellainen. Olisiko teidän mielestänne tutkimuksen oltava eurooppalaisempaa? No sitten, sitten Rova Gressle. Kiitoksia. Tämä hyväksyttävissä oleva riskitaso. No komission jäsen, minä en tykkää tästä, koska tämä on käsite, jo, josta vain komissio hyötyy, mutta ei edunsaaja. No, tämän komission kannalta hyvä, kun, mutta kun ajatellaan näitä edunsaajia, niin tilanne on toinen. Byrokratia on samanlaista kuin ennenkin. No komission kannalta tämä parempi. Ja nyt kun on tämä käsite, niin on nyt vähän enemmän arviointipelivaraa. Mutta meidän kannaltamme tämä ei ole kovin tärkeä asia. Ja tämä kolmen prosentin lukema, myöskin komissio on tästä puhunut. Ja mitä sitten, jos se olisikin 4 prosenttia, sitenhän tämä hyväksyttävissä oleva riskitaso ei ole mielestäni järkevä käsite. Mielestäni on vain punaista ja vihreää, niin kuin liikenteessäkin. Eli meidän pitäisi löytää parempia sääntöjä varainhoitoasetukseen ja parempia ratkaisuja. Jos haluatte nyt puhua varainhoitoasetuksen uudistuksesta, niin mikä, minä ikävä kyllä olen esittelijä, siis ikävä kyllä, koska tämä on tietysti valtava, hyvin monimutkainen uudistun, ja silmiinpistävä on se, että tutkimusalalla on suuria ongelmia, koska siellä on hyvin vähän sääntöjä. Ne ovat tietysti tärkeitä asioita ja haluamme olla niiden sääntelyssä mukana, mutta on kuitenkin yllättävää, kuinka vähän kunnianhimoa on tutkimusalalla ja kuinka vähän on käytetty tätä valtavirtaistamista. Me olemme teettäneet tutkimuksen ja tutkimusalalla yksi ongelma on se, että on niin paljon eri tasoja sääntöjen osalta, jotka ovat osittain ristiriitaisia – ja ikävä kyllä tämä asia jää ennalleen, vaikkakin nyt käytetään vähän alakohtaisia sääntöjä. Mutta jos me onnistumme tässä etenemään ja tutkimus saataisiin mukaan varanhoitoasetukseen niin, ettei tarvittaisi enää samanlaista menettelyä kuin tähän mennessä, mutta haluaisin nyt kuulla, mitä mieltä olette tästä ja oletteko valmis myöskin tekemään työtä tämän parissa. Mevrouw de commissaris. Sitten komissaari, olkaa hyvä. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän käydä nämä kysymykset läpi siinä järjestyksessä, kun ne esitettiin. Ensinnäkin perintään. Minkälaisia lisätoimia suunnittelemme perimisen parantamiseksi? Aiempi komissio esitti vuonna 2009 joulukuussa tiedonannon ja silloin se myös hyväksyi toimia, joiden tarkoitus on yksinkertaista ja nopeuttaa perintöjä, erityisesti jotta voitaisiin välttää ää, äh, välttää saman edunsaajan äh, tarkistamattomia ja tarkistettuja sum, tarkistettuihin summiin liittyviä pähkäilyjä ja päätelmiä. Nyt edunsaajat voivat tietysti valita tällaisen tasasummakorjauksen, ei tarkistettuihin summiin, ja avunsaajat, edunsaajat ovatkin tähän turvautuneet. Komissio käyttää lisäksi tällaista globaalia ää, perintä määräystä, mikä tarkoittaa sitä, että me yhden perinnän yhteydessä kokoamme useita useita perittäviä summia. Sitten pk-yritykset. Mitä me niiden osalta teemme? Pk-yritykset ovat melkoinen painopiste komissiolle. Nehän ovat koko Euroopan teollisuuden selkäranka. Juuri pk-yritykset usein valittavat kaikkein eniten yksinkertaistamisen puutteesta. Ja kun me nyt tässä yksinkertaistamme asioita, niin meidän täytyy toimia niin, että juuri PK-yritykset, että ohjelmamme houkuttelevat juuri PK-yrityksiä. Me emme ole vielä tätä 50 prosentin tasoa saavuttaneet, olemme aika lähellä. Meidän täytyy myös tehdä aivan erityisiä, äh, erity, erityisillä alueilla äh, kohdistaa toimemme PK-yrityksiin. Se on erittäin tärkeää. Meidän täytyy omistaa erityistoimia, äh, jotka avittavat PK-yrityksiä ja tällä tavalla saamme ohjelmat houkuttelevammiksi sekä uusille että olemassa oleville pk-yrityksille. Jos me haluamme, että useammat pk-yritykset osallistuvat tutkimus, tutkimusohjelmiin, meidän täytyy yksinkertaista sääntöjä. Jokainen valiokunnan jäsen on puuttunut tähän puheenvuorossaan. <clears throat> Viime helmikuun jälkeen olen todennut, että kaikkein monimutkaisin komissiossa on yksinkertaistaa. Se on monimutkaisin asia, mikä meillä on edessämme. Me olemme puhuneet siitä pitkään pitkään. Komissaari Potocnik edeltäjäni myöskin yritti viedä yksinkertaistamista eteenpäin. Tällä hetkellä se on todella meidän painopisteluettelomme huipulla. Ja Eurooppa-neuvosto 4. helmikuuta tulee keskustelemaan juuri tästä asiasta. Ja teidän Puhemiehenne Busek tulee niin ikään olemaan läsnä ja olen ymmärtänyt, että hän aikoo esiintyä tiukkana tämän asian suhteen. Johdonmukaisuus. Siis yksinkertaistaminen tarkoittaa myös sitä, että johdonmukaisuus menee kaiken ylle. Kun edunsaaja on tekemisissä eri pääosastojen johtajien ja muiden tahojen kanssa, on erittäin tärkeää, että kaikki toimivat johdonmukaisella tavalla niin, että ohjelmia toteutetaan ja hallinnoidaan johdonmukaisella tavalla. Oma pääosastoni johtaja muiden pääosastojen johtajien kanssa pyrkii tekemään kovasti työtä varmistaakseen sen, että ohjelmia toteutetaan johdonmukaisesti. Uskon, että, uskon, että pk-yritykset ja kaikki muutkin pitävät tätä tervetulleena asiana. Sitten siedettävä riski, virheriski. olen erittäin tyytyväinen siitä, että komissarikollegani saa teidän tukenne. Minä ymmärrän, kuinka tärkeä tämä siedettävän riskin, virheriskiin kysymys on, paitsi meille myös kaikille EUn tutkijoille. Minä tiedän, että erilaisia väärinkäsityksiä on tapahtunut. Meidän ihmisemme tekevät kovasti työtä Shemeta-komissaarin kanssa, jotta näitä väärinkäsityksiä voidaan hälventää. Ja myös tässä valiokunnassa haluamme pitää huolen siitä, että pidämme sen, minkä lupaamme. Monet ovat kysyneet, että ovatko jäsenvaltiot ehkä halukkaita yhdistämään tutkimusbudjetteja komission kanssa. No, minusta on äärimmäisen tärkeää se, että eurooppalainen tutkimusalue saadaan valmiiksi vuoteen 2014 mennessä. Nythän kaikki on todella tilkkutäkkimäistä, pirstaleista, päällekkäisyyttä on Euroopan unionissa. Ja haluan sanoa seuraavan. Jos nyt katsotaan kaikkia niitä jäsenvaltioita, joilla on meneillään todella tiukkoja rahoitusuudistuksia ja joissa budjetteja leikataan merkittävällä tavalla, niin täytyy sanoa, että joko nämä jäsenvaltiot ovat ylläpitäneet tutkimusvarainkäyttönsä tai jotkut ovat jopa lisänneet tutkimusvarojen käyttöä. Ja jos katsotaan kahta suurta jäsenvaltiota, Saksaa ja Ranskaa, niin näissä maissa tutkimusbudjetteja on lisätty ja Suomi on aina hyvä esimerkki sekin. 90-luvulla, kun Suomi oli hyvin pahassa taloudellisessa tilanteessa, niin silloinen hallitus teki päätöksen, että vaikka muilla alueilla leikattiin, niin ymmärrettiin, että tutkimus on se alue, joka on omiaan luomaan työpaikkoja, kasvua, innovaatiota, ja siksi tutkimusvarainkäyttöä lisättiin. Annan tämän aina esimerkkinä, kun puhun neuvoston tutkimusministereiden kanssa koska loppujen lopuksi minä itsekin olen ollut ministeri. Tiedän, että jos jos pääministeri ei tee oikeaa päätöstä, ei päätä, että tämä on strateginen alue maan tulevaisuudelle, jos näin ei tapahdu, niin silloin siitä ei tule prioriteettia, eivätkä muut ministerit sitten tuuppa tätä asiaa eteenpäin. Ja on myös todettava, että 4. helmikuuta Eurooppa-neuvostossa on hallitusten ja valtioiden päämiehillä hieno mahdollisuus antaa tämä merkki, signaali siitä, että tutkimus ja sitä seuraava innovaatio, ne ovat talouspolitiikkaa. Kyse ei ole vain instrumenteista tai pienistä politiikan saroista, vaan se on jo sinään talouspolitiikkaa. Ja nyt kun me toteutamme tiukkoja talousuudistuksia, niin meidän täytyy antaa myös toivoa Euroopan kansalaisille ja sanoa, että vaikka me talousrintamalla aika paljon rankaisemme kaikkia, niin tunnelin päässä on myös valoa. Me olemme nyt <laughs> antaneet teille tunnelin ja valon sinne päähän. Eli tällainen signaali Euroopan valtioiden ja hallitusten päämieheltä olisi tärkeä merkki. Mitä sitten tulee varainhoitoasetuksen uudistamiseen? Ymmärrän kyllä, minkälaisia ongelmia siihen liittyy. Se on mutkikasta Äh, totta kai rohkaisen kaikkia osapuolia tekemään työtä tämän suhteen, koska aivan kuten Kressler sanoi, sillä voi olla vaikutusta, äh, se voi parantaa yksinkertaistamista, mutta vain jos me tätä varainhoitoasetusta yksinkertaistamme, voimme viedä eteenpäin muuta yksinkertaistamista. Olen pahoillani, jos te olette sitä mieltä, että me kärsimme liian suuresta kunnianhimosta koska silloin kun tätä innovaatioliiton lippulaivaa valmisteltiin, niin oli tärkeää, että meillä olisi hyvin korkealla kunnianhimoiset tavoitteet. Ei ainoastaan komission sisällä, vaan myös silloin, kun parlamentin ja neuvoston kanssa teemme yhteistyötä, niin haluamme, että tekin tuette näitä kunnianhimoisia tavoitteita. Ja PK-yritysten täytyy pysyä prioriteettina. 50 prosentin tavoite tullaan saavuttamaan ja uskon, että voimme omistaa myös erityisiä toimia sen varmistamiseksi, että pk-yrityksiä rohkaistaan takaisin palaamaan näihin tutkimuksen puiteohjelmiin. No. Ehkäpä nyt tulin vastanneeksi pääkysymyksiin ja olen tietoinen siitä, että haluan minun puhuvan liian pitkään. Mitä tulee pk-yrityksiin, Eurostars-ohjelma on ollut hyvin menestyksekäs Haluamme, että se jatkuu ja kehittyy. Niin ikään. Minä äh, sanon seuraavan. Minähän olin läsnä Nobel-seremoniassa, kun ERC-tahollemme äh, annettiin tunnustusta. Professori Gain esitti puheensa, joka oli varsinainen hyökkäys EU: ta kohtaan hän moitti byrokratiaa ja monimutkaisia menettelyjämme. Tämä oli ikävä tilaisuus siinä mielessä. En enää koskaan halua joutua tällaisen nuhtelun ö, kohteeksi. Toivon, että sinä aikana, kun minä olen komissiossa, niin teidän avullanne ja tuellamme voimme todella saada aikaan yksinkertaistamista ka- kaikkien niiden tuhansien edunsaajien hyväksi, joita on. Dank u commissaris, dat is een mooie doelstelling. Ik kijk eventjes in de ogen van degene die vragen gesteld. Kiitoksia. Kaunis, hieno tavoite. Nyt sitten kysynkin kollegoilta, että tyydyttivätkö nämä vastaukset eh, teitä? Komissaari on edelleen täällä paikalla. No Ingeborg. Ich mag einfach politische Haluan puhua politiikkaa, mutta siinä täytyy myöskin olla jotain arvoa. Komission jäsen, ongelma ovat se, että on erilaisia sääntöjä, ja sääntöjä on niin paljon, erilaisia sääntelyitä, säännöstöjä, että nämä osallistumissäännöt, niissä on niin paljon sääntöjä, että ne ovat osittain sääntöjä, mitä tulee osallistumissääntöihin, varanhoitoasetukseen ja sitten äh, miten näitä tulkitaan eri osastoilla. Se on nyt se ongelma. Ja näiden ongelmien osalta ei ole tehty mitään jälleen kerran. Päinvastoin jälleen on käynyt niin, että vuoden 2014 jälkeen, eli kun kahdeksas puitiohjelma käynnistyy, eli sitten on alakohtaisia säännöstöjä, jotka jälleen ovat osittain ristiriidassa sen kanssa, mitä me haluamme tehdä sitten varainhoitoasetuksen osalta. Tämä on nyt se ydinongelma. Ja niin ongelman kuin tätä ydinongelmaa ei ole hoidettu, niin en, en minä jaksa uskoa enää mihinkään. Ei millään ole mitään merkitystä, uskokaa pois. Tämä on se ydinongelma, eli nämä ristiriidaisuudet eri säännöstöjen välillä, joita on pakko noudattaa. Rakennerahastoissa on jo huomattu, että edunsa- edunsaajien he saavat hyvin paljon erilaisia sääntöjä, joita pitää noudattaa. Ja sitten tutkimusalalla ongelmat ovat erilaisia, mutta nekin ovat monimutkaisia. Ja niin kauan kuin näitä ongelmia ratkaistaan, niin ikävä kyllä, vaikka on näitä hyväksyttäviä virhetasoja ja muita, niin ei niistä ole mitään hyötyä. Ja olen erittäin pettynyt siihen, että kaikki jää ennalleen jälleen kerran. Eh, niin, varmaankin tässä olisi hyvä, että nämä kaksi rouvaa keskustelisivat keskenään. He voisivat katsoa vastaukset keskusteluissaan eikä mitenkään perusteltu. No niin, minä olen inno, ilahtunut tästä intohimosta, jolla te puhutte asioita, koska te todella haluatte muuttaa asioita. Borin kanssa olemme näistä asioista puhuneet ja, ja meidän mielestämme tutkimuspolitiikka on kovasti muutettava. Minun mielestäni on hyvä, että kun te olette olleet ennen tilintarkastustuomioistuimen jäsen, niin te olette to- tosissanne nyt pureutunut eh, tähän. Kavaljon mietintöhän on valmis ja siellä on hyvin paljon sisältöä. Niin, puolet eh, sisällöstä oli Ingeltä itseltään. Siellä nyt puhutaan ilman mikrofonia, tulkit eivät kuule. Mutta minäkin Baden-Württemberg Bergissä ja Württembergissä, josta Inge on peräisin, niin hyvin paljon ihmisiä siellä on, jotka lujasti tekevät työtä, mutta kuitenkin pessimismi on vallalla. No, minä olen Saarlandista, siellä on elämän iloa, minä olen optimisti. Ja toivon, että kaikki nyt sielläkin pärjäävät. Erittäin hyvin tämä Risk Financial Security ja minä voin vakuuttaa teille, että kaikki nämä myönteiset asiat, joita te olette puhuneet, eli tämä vipuvaikutus, joka on 14-15 eh, Risk Shared Finance Facility, niin tämä oli aikaisemmin esillä tässä Euroopan investointipankkikeskustelussa. Mutta tässä on suuri vipuvaikutus todellakin kyseessä, ja meidän täytyy miettiä jatkossa, että kuinka me se, käytämme yhdessä näitä varoja paremmin. E, se, mikä annetaan vastikkeetta, niin se annetaan ja eikä kaikki voi olla lainamuodossa. Me tarvitsemme Ingeä myöskin talousvalvontavaliokunnassa, koska niin jos, jos meillä olisi 50 miljardia 55 miljardin sijasta, niin tässä oli tällaisen mega-yksinkertaistaminen edessä. No meillä on puolivälin tarkastus nyt menossa tässä tutkimuspolitiikassa ja meidän täytyy ihan konkreettisesti asioita käsitellä. Minä olen iloinen siitä, että komissaari on nyt sanonut meille tässä, että hän on valmis vaihtamaan paradigmaansa – ja tämä intohimo, jolla hän asiaan suhtautuu, niin olen todella luottavainen ja tulevaan yhteistyöhön nähden. Kiitos. Kiitos nyt kaikille, ellei nyt komissaari vaan välttämättä halua vielä reagoida. Mrs. Wester Niin, joku täällä sanoi, että tällä ei olisi puiteohjelmalle seuraamuksia. No, meillä oli kaksi 1200 tarkastusta edellisen puiteohjelman aikana. Jos nyt tekisimme suhteessa saman, niin pitäisi tehdä 5200. Tämä aiheuttaisi byrokratiaa, hallinnollista taakkaa, eikä tämä taakka ole tullut noin vain yhtäkkiä yhdessä yössä. Ei kukaan, ei se tälle kenellekään tullut yllätyksenä me olemme vuosi kerrallaan lisänneet tätä pinoa ja kaikkien neuvoston, parlamentin ja komission täytyy jakaa syy ja heidän täytyy myös yhdessä vähentää tätä taakkaa. Olen pahoillani, jos joku tulkitsi minun puheeni poliittiseksi puheeksi. Aivan kuten Chachimarkaakin sanoi, minä suhtaudun tähän asiaan intohimoisesti koska viime kuukausina itse olen nähnyt, kuinka tieteellinen yhteisö on ärtynyt tästä kaikesta. En nyt aio kommentoida Saksan politiikkaa tai kalendereiden välisiä eroja. Se on ehkä vieläkin mut, mutkikampaa kuin itse puiteohjelma. Mutta haluan antaa sellaisen sitoumuksen teille, että Aion tehdä yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa, jotta löydämme ratkaisuja eh, niihin ongelmiin, joista kaikki jäsenet ovat puhuneet. Eli meidän pitää vähentää byrokratiaa ja yksinkertaistaa asioita. Ja minun mielestäni tällainen yhteinen strateginen puitteisto on yksi askel eteenpäin. Ja uskon myös, että kun varainhoitoasetuksessa annetaan yhteiset säännöt, niin ne tulevat olemaan äärimmäisen tärkeitä. Tulen jatkamaan eh, tätä työtä ja te tulette saamaan kaiken tukeni, myös tilintarkastustuomioistuinsa kaiken tukeni. Dank u wel, commissaris. Het was uw eh, eerste Kiitos rouva komissaarille. Tämä oli ensimmäinen kuuleminen kanssanne meidän valiokunnassamme. Te nyt sinä aikana, kun olette virassa. Me tietenkin tunnemme teidät ennestään, erityisesti tilintarkastustuomioistuimesta. Kiitän teitä tästä. Ja erittäin kiinnostava iltapäivä tässä on, onkin menossa. Meillä sitten tämä osio päättyy ja meillä on nyt kaikki kortit käsissämme. Me odotamme teiltä ehdotusta ensi kuun loppuun mennessä. Ja tietenkin meidän täytyy myös poliittinen sopimus löytää. Ei pidä korostaa näitä Saksan sisäisiä eroja E, silloinhan me voisimme ryhtyä puhumaan Belgiastakin ja silloin ajauduttaisiin kyllä sivuraiteille. Kiitoksia tästä. Se oli kohta 11. Ja ehkä te pidämme minuutin pikkupaussin tässä ennen kuin siirrymme seuraavan. Rouva komissaari pääsee tästä lähtemään ja sitten meillä on viimeinen asia, joka liittyy rahoitusasetukseen. Ik zou, uh, ik zou willen starten. No niin, sitten voitaisiin aloittaa. Kunnen, kunnen de mensen die de, de EVP-groep... Voisivatko EPP, kansapuolueen eh, jäsenet, eh, voisitte tarkistaa, onko herra Revelin tulossa paikalle? Nimittäin Rova Gressle on budjettivaliokunnasta esittelijänä, mutta meiltä on... Toch nog eh, ook een eh, flinke coördinatie. Sitten meillä on ankara koordinaattoreiden kokous vielä edessä. Jos eh, Reveliini tulee paikalle, niin hyvä, mutta jos ei, niin sitten Pyydän, että kaikki pitävät kelloa silmällä, mutta jos me saamme keskustelut pääkseen tässä ripeästi, niin me aloitamme heti koordinaattorin kokouksen. Ja jos joku teistä huomaa, että joku koordinaattorista ei ole paikalla tässä ajoissa, niin voisitteko ottaa yhteyttä sillä tavalla, että koordinaattoreiden kokous saadaan alkamaan heti. Muuten muuten tämä vain venyy. Mehän emme voi kuitenkaan pitemmälle jatkaa kuin 18.30. No ensimmäisenä tilanteen kuvaus kohta 12. Ähm, jetzt hier was der muss. Wir haben vor... No niin. Pari päivää ennen joulua esiteltiin uusi luonnos 2010 015, eli kaikki on mahdollista jotenkin, kun ajattelee näitä lukemia. Mutta tämä uusi luonnos on hyvä asia. Siinä otetaan huomioon nyt Lissabonin sopimus ja uudistettu versio. Mehän kiistimme tämän uudistuksen, koska varainhoitoasetuksen kolmivuotista uudistusta oli yksinkertaistettu ja kesti vain seitsemän kuukautta ennen kuin komissio tuli vakuuttaneeksi siitä, että tämä uudelleen laatiminen pitäisi peruuttaa, kun ajatellaan mitä oli jo tehty, eli plasinen uudistaminen. Eli komissio itse sitten toimi niin kuin halusimme. No nämä muutokset ovat merkittäviä, mutta kaikki on vielä avoin. Kyse on erittäin suuresta muutoksesta. Siinä on noin 190 artiklaa ja noin puolet niistä on nyt uudistettu. Eli meillä on hyvin paljon nyt muutostoiveita tullut komissiostakin ja meillä on monia uusia sääntöjä otettu mukaan. No se mikä nyt pistää silmään ja nyt aluksi haluaisin nyt erityisesti korostaa sitä, että komissiolla on uusia on ottanut uusia organisaatioita mukaan budjettikysymykseen ja delegoinut tehtäviään. Ja nyt vähän mietitään, mitä komissiolle enää itselle jää tehtäväksi. Ei, komission pitäisi tehdä vähän työtäkin välillä. Ja siksi haluaisin nyt vähän kritisoida tiettyjä seikkoja. Eli Euroopan investointipankki on mukana budjetin toteuttamisessa ja investointipankki on otettu uusiin kohtiin nyt mukaan ensimmäistä kertaa. Se on mukana myöskin rahoitusvälineiden soveltamisessa, eli miljardi sijoitetaan ja voitot niin sanotusti vapailla rahoitusmarkkinoilla ovat 5 tai 50 miljardia. Eli tämä toimii vain silloin tietysti, jos otetaan tiettyjä riskejä. Eli nämä summat pitää sitten taata Euroopan budjetista, ja siinähän tämä jekku on. Enkä ole varma nyt, pitääkö näin tehdä, koska Euroopan budjetti on nyt vähän muuta varten kuin tällaisia suuria investointeja varten. No sitten on strategisia päätöksiä, joita pitää tehdä, ja meidän pitäisi käsitellä niitä rauhassa. No sitten artikla 23-24. No nämä numerot ovat nyt hiukan muuttuneet, koska uusia kohtia on tullut mukaan. Sitten nämä siirrot. Täytyy nyt ehdottaa, että siirtojen osalta pidämme kiinni tämänhetkisestä järjestelmästä, mutta nämä raja-arvot Eli mikä on komission päätösvalta? 10 prosenttia, 15 prosenttia, 30 prosenttia, 35 prosenttia. Sitten hyväksyttävissä oleva riskiraja. No tästä on keskusteltu useaan otteeseen. Ja sitten hallintovälineet. Emmekä haluaisi myöskään, että parlamentti olisi pelkästään valvoja. Eli me emme halua rajoittaa vastuuvapautta, mutta tämä hyöksytysalueen riskirää pitää kuitenkin ottaa huomioon. Ja meidän täytyy sitten vielä saada vähän lisätietoja komissiolta. No sitten varainhoitoasetus ja suora, epäsuora ja jaettu hallinto. Tällä hetkellä meillä on viisi hallintomuotoa – esimerkiksi hallinto kansainvälisten järjestöjen kanssa, yhteinen hallinto, suora hallinto, epäsuora hallinto ja jaettu hallinto. Eli komissio supistaa tämän nyt kahteen muotoon, eli suoraan hallintoon ja epäsuoraan hallintoon. Eli hallin, jaettu hallinto kuuluu nyt epäsuoraan hallintoon, jossa on tiettyjä erityispiirteitä. Ja tässä käy nyt pistää silmän se, että nyt täytyy selvittää, mitä tehtäviä on komission pääjohtajille, mitä tehtäviä delegoidaan muualle. Ja tässä on otettu pois nyt tämä virastot. Eilenhän puhuttiin virastojen vastuuvapaudesta, eli ne eivät enää olisi tilivelvollisia ainoastaan meille. Eli sieltä tulisi valtuuskunta selittämään asioita meille, mutta en ole varma, pystymme tätä tekemään. Ehkä meidän pitäisi saada kuitenkin tiedä komissiolle joitain suosituksia tästä asiasta. Tällä hetkellä näitä tiliasioita vielä selvitetään ja näitä tietoja tarkistetaan liittyen vastuuvapauden myöntämiseen. Eli meidän täytyy katsoa, mitä tietoja tarvitsemme välttämättä budjettiin liittyen Komissio on tehnyt muutoksia näihin selvityksiin. Meidän pitää sihteeristön kanssa vielä selvittää, mitä oikeastaan tarvitaan, jotta budjettiesittelijät pystyvät toimimaan. Emmekä ole vielä samaa mieltä siitä, miten käytetään rahoitusvälineitä. Jos me hyväksymme nämä, niin joka tapauksessa meidän täytyy antaa hyvin pitkälle meneviä valtuuksia esimerkiksi Euroopan keskuspankille Esimerkiksi Keiman saaret, meillähän on vielä olemassa veroparatiiseja. Ja siinä on osoitettu unionin varoja. Ja se, miten tämä sitten liittyy budjetin toteuttamiseen, me täytyy selvittää. Ja meidän täytyy nyt miettiä, mitä rahoitusvälineitä sallitaan. Eli me tarvitsemme lisätietoa vielä näistä asioista. No, Parlamentti toivoi, että puhuttiin näistä trust fundseista. YKlle ja Maailmanpankille on myöskin osoitettu varoja. EU ei enää ole läpinäkyvä näissä kysymyksissä. No, sitten monen kertaan on otettu, että me haluamme näitä trust fundseja. Me haluamme, että EUlla olisi valtuudet hallinnoida näitä trust fundseja. Ja nythän Nämä valtuudet ovat hyvin rajallisia, liittyvät lähinnä humanitaarisiin toimiin. Ja mielestäni, mitä tulee budjetin toteuttamiseen, meidän pitää käyttää myöskin näitä trust fundseja hallinnossa. Meillä pitää olla tiukemmat säännöt kuin esimerkiksi rahoitusvälineiden osalta. Eli tämä on nyt hiukan merkillinen seikka, mutta tässä pitää vielä tehdä työtä. Sitten paljon on tehty tarkistuksia siihen osaan, joka koskee tutkimusta, koska meillä on hyvin paljon ristiriitaisia sääntöjä, joita tulee välttää. Me tiedämme näistä toteuttamissäännöistä, että siellä pitää korostaa jotain sääntöjä, joita tulee selventää tutkimuksen osalta, ja sitten ne pitää siirtää osaksi varainhoitoasetusta. Ja nyt näyttää siltä, että meidän täytyy odottaa muuto, niitä muutoksia, joita komissio on tehnyt, ja meidän täytyy vielä tehdä lisämuutoksia itse. Meillä on työryhmä, ja edellisessä kokouksessa puhuimme tästä hyväksyttävissä olevasta riskitasosta. Ja sitten olemme puhuneet myöskin hallintotavoista, jaetusta hallintotavasta, ja seuraavaksi puhumme näistä rahoitusvälineistä ja sitten vielä tästä jaetusta keskitason hallinnosta. Sitten tähän liittyvät valvontajärjestelmät, jotka ovat erityisiä sen suhteen, että tätä järjestelmää nyt yhtenäistetään. Sitten maaseudun rahastot ja rakennerahastot, ne pitäisi saattaa yhden valvontaviranomaisen alaiseksi. Ja tilintarkastustuomioistuin on todennut, että olisi järkevää. No, tässä on nyt ongelmia, kun ajatellaan että myöskin neuvostolla oli tässä oma työryhmä, mutta meidän pitäisi mennä pidemmälle tällä tiellä, mutta joka tapauksessa meidän täytyy miettiä, kuka tekee mitäkin tässä järjestelmässä ja kuka kantaa minkäkin vastuun. No sitten, kuka akkreditoi näitä maksupisteitä ja mitä kriteereitä noudatetaan. Ja ydinkysymys on myöskin se, mikä on komission rooli tässä rakennelmasta, koska senhän pitäisi olla mukana heti alkuvaiheesta eikä vasta loppupäässä. Nämä ovat kysymyksiä, joista pitää vielä keskustella hyvin usean otteeseen eri ryh- sidosryhmien kanssa. Ja sitten täytäntöönpanosta pitää keskustella jäsenvaltioiden kanssa ja kysyä niiltäkin mielipidettä. Eli ikävä kyllä tällä hetkellä tämä on vielä valtava keskeneräinen rakennustyömaa, mutta en vielä osaa sanoa, tuleeko tästä rakennelmasta kolme vai viisi kerroksinen, mutta vielä en tiedä mikä on lopputulos mutta me kuitenkin yritämme edetä mahdollisimman nopeasti. Ja mahdollisimman nopeasti haluaisin esitellä mietinnön, koska uskon, että mitä konkreettisempaa tämä työ on, niin sitä konkreettisemmin voidaan myöskin nähdä näitä ongelmia. Eli meillä on jo 50-60 tarkistusta laadittuna. Se ei ole mikään ongelma, mutta näissä kysymyksissä, eli millaisia nämä valvontajärjestelmät ovat, millainen on jaettu hallinto, millaista valvontaa on epäsuorassa hallinnossa, eli kaikkien organisaation osalta, miten käsitellään näitä virastoja, miten sitten hoidetaan vastuuvapauskysymykset, miten käytetään näitä rakennus, äh, rahoitusvälineitä, entäs nämä trust fundsit, ja sitten miten määritellään tämä hyväksyttävissä oleva riskitaso, sen ei pidä luoda uutta byrokratiaa, vaan sen pitäisi oikeastaan tuoda meille lisätietoja. Eli nämä kysymykset ovat nyt ytimessä ja muut ovat lähinnä teknisiä, suhteellisen helppoja kysymyksiä. Kiitos. Dank u. Eh, wat de procedure betreft zullen wij... Eh, Kiitoksia. Kiitoksia tästä menettelytavan selvityksestä. Me teemme työtä artikla 20, 51 perusteella työtä, eli valiokunnat tekevät yhteistyötä. Ja sen pitäisi olla tällaista muodollista yhteistyötä. Onko täällä puheenvuoropyöntöjä? Chachi Markakis. Ja sitten käännyn vielä komission puoleen. Tiedän, herra Paradis ja von Peters ovat paikalla ja haluavat ilmeisesti puhua. Mutta aloitetaan nyt tästä aluksi. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kollega Gresslelle, joka Revelinin työryhmässä on tehnyt hyvin paljon työtä tämän suuren, suuren asian eteen. Enkä ollenkaan niin kuin kateeksi käy, Inge, sinua. Tiedän kuitenkin, että asian hyvässä hoidossa ja myöskin muut kollegat tietävät, että näin on. Tätä täytyy tietenkin katsoa yhdessä, niin siis nämä muut kollegat eivät siis ole saksalaisia. No se tu- tulee vähän, Rivellinihan italialainen eikä saksalainen ja se on vähän ongelma. No mutta kuitenkin tämä täytyy nähdä nyt yhteydessä rahoituskehyksiin. Tässä e, valiokunnan täytyy katsoa näitä asioita vähän rinnakkain muiden kanssa, komissio tekee uuden ehdotuksen tässä alkukesästä. Ja silloin meidän täytyy nähdä, minkälaisia piirteitä siinä on mukana. Rahoitusvälineet ovat kaikkein keskeisimmässä asemassa. Meillä oli EIPn kanssa kokous aamulla, jossa esittelimme oman mietintömme ja mietimme hyvin tarkkaan sitäkin, että miten EIPn kanssa jatkossa toimitaan. Jos me annamme EIPlle suuremman eh, roolin, niin silloin asiat eivät siirry Keiman saarille. Tässä ei pidä epäonnistua. Meidän täytyy tällaiset hallinnolliset hallintoneuvoston tekemät tarkastukset pitää voimassa. Meillä täytyy olla uusi valvontarakenne ehkä EU-ssa. Tämä on hyvin tärkeä ja keskeinen kysymys, nimittäin meidän meidän kaikki tukemme, sehän on kuitenkin rajallista. Vastuvapausasioissa tämä on tullut esille moneen kertaan, että nykyisellä menettelyllä tämä ei onnistu eikä ainakaan tehokkaita voida olla. Myöskään säännöt eivät ole yhdenmukaiset tällä menettelyllä. EIP, jonka täytyy ottaa, näyttää mustaa valkoisella numeroina, niin itse asiassa se on hyvin tehokas hankkeiden läpiviemisessä. Meidän täytyy hyvin tarkkaa tätä keskustelua käydä ja kollega Gresle on hyvä osa siinä. Tilien tarkastuksessa meillä on artiklassa 56 määräyksiä. Ehkä komissiokin voisi tähän vastata. Täällä puhutaan itsenäisestä tarkastuselimestä. Kuka se on? Mikä taho se on? Ja kuka se voisi olla? Jos tarkoitetaan kansallisia tilintarkastusvirastoja, niin emme varmaankaan voi ajatella, että ne olisivat täysin riippumattomia kansallisesta lainsäädännöstä. Ja sitten ovatko nämä e, tahot, voivatko ne pysyä riippumattomina vai miten ne voisivat eh, ylipäänsä eurooppalaisia tilejä käydä tarkastamaan. Ehkä tästäkin Inge voi jotakin sanoa. Kiitos. Thank you, Frau Sender. Kiitos. Sitten Rova Sender. Gracias, presidente. Si- Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Gresleä kaikesta hänen tekemästään työstä ja uskomme, että voimme vielä käydä vuoropuhelua Rivelinin kanssa. Toivottavasti hän nyt sitten seuraavalla kerralla on paikalla. Haluaisin nyt puhua vähän tästä ehdotuksesta, jota nyt olemme tekemässä yhdessä Greslen kanssa ja kollegoiden kanssa budjettivaliokunnassa. Eli meidän täytyy miettiä vähän tätä uutta välinettä, josta on tehty myönteinen ehdotus. Sen pitäisi olla avoin, Tämähän oli ehdotus, jonka teimme. Eli komission pitäisi esittää jotain, joka ei olisi kauhean, johon liittyisi hirveästi ehtoja, vaan jota voitaisiin uudistaa kaikissa aspekteissa, joita historiallisesti on nähty, että niitä pitää uudistaa. Eli ensisijaisesti tämä on meille nyt suuri tilaisuus, mutta myöskin suuri vastuu, jotta meille tulisi väline sitten parlamentin äänestyksen jälkeen sen jälkeen, kun kaksi valiokuntaa on tehnyt yhteisen ehdotuksen ja kyse on välineestä, jolla voidaan parantaa hallintoa ja nimenomaan ex ante valvontaa budjetin osalta ja jonka kautta voidaan myöskin harjoittaa jälkikäteisvalvontaa, joka olisi edullisempaa, kun verrataan järjestelmiin ja henkilöstöön eri toimielimissä. Sitten täytyy myöskin muistaa, että meillä on ehdottomasti tarve siirtyä kohti yksinkertaistamista – koska edunsaajat joka päivä valittavat siitä, että järjestelmän monimutkaisuus hallinnossa on liian korkea ja se johtaa myöskin suurempaan virhetasoon. Virheitä tehdään ja ne eivät liity mitenkään petoksiin tai säännönvastaisuuksiin, jotka olisivat vilpillisiä, vaan ne ovat vain suorasta virheitä, koska, jotka johtuvat järjestelmän monimutkaisuudesta. Eli meidän pitää olla johdonmukaisia. No sitten puhuttiin johdonmukaisuudesta, esimerkiksi siitä, missä Kresle puhui aikaisemmin, eli meidän pitää havaita muita sääntöjä, joita pitää noudattaa. Puhutaan vaikka tutkimuksesta tai esimerkiksi eurooppalaisista verkoista ja niin edelleen. Kaikissa näissä säännöstöissä pitäisi vähintään olla vaatimus tai dynamiikkaa, joka liittyy varainhoitoasetukseen, joka helpottaisi johdonmukaisuuden edistämistä ja pitää myöskin noudattaa jäsenvaltioiden säännöstöjä, koska edunsaajat hyvin usein toteavat, että monet näistä virheistä liittyvät siihen, että on erilaiset säännöt sitten rahoituksen osalta voimassa jäsenvaltiossa kuin Euroopan tasolla. Eli on erilaisia säännöstöjä ja erilaisia toimintatapoja ja erilaisia kaavakkeita silloin, kun tehdään näitä valvontoja ja perustellaan näitä kuluja ja tässäkin kysymyksessä syntyy virheitä. No sitten hyväksyttävissä oleva risk- virhetaso. No, keskusteluita nyt käydään. No meidän pitäisi johtopäätöksissä ottaa nämäkin esille, mutta olen hiukan huolissani siitä, ja Greslehän myöskin on nyt vaikeuksissa tulevassa työssä, kun mietimme näitä kysymyksiä. Kun meillä on tämä liikennevalot, niin osa kollegoista ja kansalaisista pystyy ainakin näkemään, että on harjoitettava enemmän valvontaa nimenomaan siksi, että pitää yksinkertaistaa ja selittää näitä asioita paremmin. Eli meidän pitäisi nyt käsitellä näitä yksinkertaistamiskysymyksiä myöskin viestinnässä parlamentin ulkopuolella ja meidän pitää myöskin vaatia tiukkaa toimintaa toimielinten sisällä. No sitten kansallinen lainsäädäntö, no tästä jo puhuttiinkin. Ainakin osittain olen samaa mieltä näistä ensimmäisistä ehdotuksista. Eli eräs kollegamme tässä valiokunnassa, kollega, joka ehdotti näkemystä, joka liittyi yhdistyneen kuningaskunnan kysymykseen. Siellähän on autonomia mutta siellä on vähemmän autonomiaa sitten, kun mietitään sääntelyä ja valvontaa. Esimerkiksi Saksassa ja Espanjassa on enemmän sitten autonomiaa näillä aloilla. Eli mielestäni on hyvä, että nyt uudistetaan näitä peruskysymyksiä. Eli kansalliset lausumat johtavat tiukempaan sääntöjen noudattamiseen, koska meillähän on nyt näyttöä siitä, viimeisen vastuuvapauden yhteydessä, että on jäsenvaltioita, jotka ovat allekirjoittaneet nämä lausumat, mutta siellä on ollut sitten vakavia ongelmia allekirjoituksen jälkeen. Eli tämä nyt ei ole mikään lopullinen ratkaisu, mutta tämän välinen pitää olla hyödyllinen, eli, ja tästä pitää vielä keskustella. Sitten keskustelu, jota on käytetty näistä avuista tai lainoista, joista nyt on puhuttu. No totta kai meidän pitäisi käsitellä myöskin tätä ex-ante-järjestelmää, koska jos näitä hoidetaan vain jälkikäteen, niin se on monimutkaisempaa. monimutkaisempaa. Nyt kun ajatellaan pankkien tilannetta ja läpinäkymättömyyttä ja siitä, että vielä ei kriisistä ole selvitty kaikissa rahoituskysymyksissä Euroopassa ja instituutioissa, mielestäni meidän täytyy kiinnittää näihin paljon huomiota. Ja kuten myöskin esittelijä oikein totesi, suhde investointipankkiin, se on yhä monen useammalla politiikan alalla mukana yhteisön tasolla, ja se on myönteinen kehityssuunta. Meillä on enemmän mahdollisuuksia saada enemmän rahoitusta, mutta täytyy kuitenkin olla johdonmukainen muiden politiikan alojen kanssa ja valvonnan kanssa, koska valvonta on tärkeä kysymys. No sitten tarjouskilpailut. No, meidän pitää vaatia, että näitä järjestelmää pitää parantaa, ehkä yhteistyössä komission kanssa nimettiä kriteereitä, joita pitää noudattaa, jotta ongelmia voidaan välttää. Ja sitten arvonlisävero kysymys. No, loppukäyttäjät ovat usein valittaneet, että on hyvin vaikea tietää, ketkä ovat tukikelpoisia arvonlisäverokysymyksissä silloin, kun nämä asiat tulevat eteen. Ja Tämä tietenkin vaikeuttaa hankkeisiin osallistumista. Ja sitten virastot. No esittelen aivan oikeassa, että tämä asia on otettu esille. Ymmärrän, että komissio haluaisi nyt hoitaa tämän asian pois järjestyksestä. Poliittinen valvonta on monimutkaista ja näitä äh, virastoja on yhä enemmän ja komissio tietenkin haluaisi valvontaan apua virastojen osalta – mutta tietenkin tähän liittyy riskejä rahoitusvalvonnan osalta. Ja tietysti olen sitten avoin esittelijän ehdotuksille. Kiitos. Uh, Kiitos. Ja sitten uh, Revelini on tullut paikalle, mutta ehkä Odi saa ensin puheenvuoron, sitten Revelini ja sitten lopuksi komissio. Niin, Euroopan investointipankista haluaisin vielä puhua. Tästähän pitkään puhuttiin aamulla. Minä uskoisin, että tässä on jo päätetty sellainen, että e, parlamentti tulee sen osalliseksi. Nyt täytyy yhteisöllistää tämä pankki ja se tarkoittaa sitä, että unionista tulee eh, osakas. Ja myöskin, eh, siis parlamentin pitää antaa tästä näkemyksensä. En nyt tiedä, onko tämä nyt oikea paikka puhua tästä asiasta, mutta kun puhumme pitkäaikaisista investoinneista, joita meillä nyt on edessämme, Meillä on vähän eh, kaiken suuntaisia ajatuksia näistä investoinneista ja hyvin monenlaisia eri tapoja edetään. Meillä on Barroson eh, joukkovelkakirjat ja kaiken maailman muut eh, arvopaperit. Emmekö me voisi katsoa tähän budjettiin ja strukturointiin tässä luvussa kolme kohdassa kolme. Meillä voisi olla sellainen osa, jossa olisi monivuotiset raskaat investoinnit, koska nehän ovat aivan erilaisia kuin tämä normaali toiminta. Toinen kommentti. Niin on tämä vastuuvapauden myöntämis ajan jakso. Ja nyt on 2011, me puhumme vuodesta 2009. Ja se sitten tulee ratkaistavaksi huhtikuussa tänä vuonna. Parlamentin täytyy tietää, mitä tilintarkastusvirasto on sanonut kaikissa mm, elimissä maino, maailmassa vastuuvapaus annetaan aikaisemmin ja meidän täytyy pystyä parlamentissa äänestämään ennen kuin seuraavi vuosi jo pyörähtää käyntiin. Vuosittaiset mm, tilinpäätökset mm, yleensä viimeiseen maaliskuuta mennessä minun mielestäni pitäisi eh, saada ne valmiiksi. Ja sitten, eh, sitten kun tilitarkastuskertomus tulee vasta marraskuussa, niin tässähän on, se on liian myöhään. Meillä on kaikenlaista komissioon liittyvää käännöstä ja kääntämistä ja muuta. Niin meidän pitäisi toimia toisella tavalla. Miksei tilintarkastustuomioistuin voisi heti kylmiltään antaa Eh, omat näkemyksensä, mitä kesäkuun ja marraskuun välillä siellä tapahtuu. Minä veton sen puolesta, että me voisimme käydä näistä määräajoista keskustelua, koska nämä vastuuvapaudet tulevat niin myöhään. Interessante gedachte. Ehm, Kiitoksia. Mielenkiintoinen ajatus. Sitten Rivellini. Mukavaa, että te olette nyt tänne tullut. Rova Gresle on nämä luvut jo esitellyt ne sillä muodossa, kun työryhmässä se oli tehty, mutta nyt saatte oman vuoronne. Per prima cosa desidero scusarmi. Ensinnäkin haluaisin pyytää anteeksi, olen lausunnon esittelijänä ympäristövaliokunnassa näistä kehoskannereista. Minun piti äänestää, enkä voi olla samaan aikaan kahdessa valiokunnassa. Minun piti äänestää. Olen pahoillani siitä, että että en voinut tällä tavalla yhdistää näitä kahta asiaa. Aivan ennen kuin sanon mitä muuta, niin sanon, että olen yhtä mieltä Audin kanssa, Odin kanssa, koska kun puhutaan näiden kontrollien ajoituksesta, niin se on äärimmäisen tärkeä asia. Ehkäpä kuitenkin tässä vaiheessa haluaisin kommentoida uutta rahoitusasetusta. Erityisesti haluaisin kommentoida artiklaa 53 ja sen uutta luonnosta. Nämä artiklat, niille on, luo, niille on luonteenomaista se, että niiden osalta jaetaan tehtäviä komission ja täytäntöönpanevien elinten välillä. Tämä laajentaa siis tehtävien antamisen EUn ulkopuolisille instansseille. Ja nyt tässä kohtaa on mielestäni äärimmäisen tärkeää pohtia sisältöä. Aivan varmasti on myönteinen kehitys se, että komission työtaakkaa on helpotettu. Ja tällä tavalla myös Euroopan parlamentin vaikutusvalta on parantunut näiden varojen kontrolloimisen osalta. Mutta päätös olla määrittämättä tasan tarkkaan sitä, mikä on tämä vastuuketju, niin se on kielteinen asia ja pelkään, että se saattaa johtaa jopa alhaisempaan läpinäkyvyyteen, vähäisempään läpinäkyvyyteen. On hyvä, että pyritään rationalisoimaan järkiperäistämään maataloussektorin valvontaa, ja komission ehdotus toden tottakin yksinkertaistaa muun muassa terminologiaa. Se on asia, josta olemme tyytyväisiä. Komission ehdotushan pohjautuu toisaalta maksatuksiin, toisaalta varmennustahoihin, instansseihin, ja se ikään kuin yhdistää nämä kaksi toimintoa. Näiden lisäksi on muita instansseja, jotka voivat olla mukana toiminnassa jäsenvaltioissa. Ja nyt on ehdotettu, että annettaisiin luotettavuus julkilausuma, mutta ei kansallisia julkilausumia. Mielestäni tämä kaikki on omiaan parantamaan hallinnointia, mutta ei välttämättä täytäntöönpanosta vastuussa olevia instansseja. Tärkeää on myös ymmärtää se, että tässä ehdotuksessa yhdistetään useita artikloja 53 ja 54. Toisaalta poistetaan tiettyjä välineitä. Nyt meillä on siis suoraa ja epäsuoraa johtoa. Kun puhutaan suorasta johdosta tai hallinnoinnista, niin se kyllä kuulostaa aika paljon samanlaiselta kuin mikä on aiempi käytäntö ollut aiemman varainhoitoasetuksen puitteissa. Mutta kun puhutaan epäsuorasta hallinnoinnista, niin sen osalta olemme saaneet aika paljonkin uudistuksia erilaisia. Kaikkein tärkein näistä uudistuksista on se, että rahoituslaitokset, pankit, investointipankit voivat käyttää varoja EUn budjetista investointipankin kautta rahoitusinstrumenttien käsittelemiseksi. Ja täällä jo peräänkulutettiin, että parlamenttikin voisi olla mukana toiminnassa. No, me tarvitsemme kyllä selvennystä näihin asioihin ja toivon, että komissio voi sellaista meille antaa. Jos me haluamme laajentaa näiden elinten toimintamahdollisuuksia niin näyttäisi siltä, että asioita on nyt tässä hiukan ää, laajennettu niin, että komission ulkopuolellakin ää, voidaan omaksua vastuuta. Minun mielestäni komission täytyy nyt selventää sääntöjä. Kiitoksia. Sitten Rova Cheskova. Pane předsedající, velice děkuji za slovo. Kiitoksia. Haluaisin nyt ensimmäistä kertaa tänään ottaa esille useita asioita. No ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia tästä keskustelusta uudesta varainhoitoasetuksesta. Olen kiitollinen mahdollisuudesta keskustella siitä, miten tämä hetkistä tilannetta voidaan parantaa. Ja samalla haluaisin kiittää Odia, vaikka olenkin eri poliittisesta ryhmästä, niin täytyy sanoa, että lähes koko ajan olin samaa mieltä hänen kanssaan – Ja sitten aihe, josta tänään keskustellaan. Haluaisin sanoa, että tämä keskustelu palaa jatkuvasti Euroopan investointipankkiin. Me olemme puhuneet euroobligaatioista ja sitten saamme kuulla, ja olen iloinen näistä selityksistä. Eli meille selitettiin, mitä tarkoittavat hankeobligaatiot Uskon, että nämä uudet rahoitusvälineet ovat välineitä, joita tulee katsoa poliittisesta näkökulmasta. Kyse on poliittisesta päätöksestä, kun ajatellaan, miten kehitetään valvontaa pankkien osalta, myöskin Euroopan investointipankin osalta tulevaisuudessa – ja toivon, että valiokunta jatkaa tätä keskustelua, mutta uskon, että tämä keskustelu kuuluu myöskin jäsenvaltioille. Niillä on ehdottomasti tärkeä rooli tässä keskustelussa. Tänään myöskin on kuultu, että jäsenvaltiot voisivat olla Euro- Euroopan investointipankin osakkeen omistaja. Minä en osaa kyllä kuvitella tällaista rakennetta. Tällä hetkellä ei ole selkeitä sääntöjä näiden vaihtoehtojen osalta, ja tämän tulisi olla meidän lähtökohtamme, ja ehkä myöskin meidän valiokuntamme voisi olla tässä työssä mukana. Sitten haluaisin kommentoida näitä määräaikoja tiettyjen menettelyiden osalta. On ehdotettu, että lyhennetään aikaa vastuuvapauden myöntämisestä Ja kokemukseni sisältää 12 vuoden kokemuksen kirjanpitäjänä ja tilintarkastajana – Ja kun olin tilintarkastaja ja kirjanpitäjä ja sitten myöhemmin, kun minusta tuli poliitikko, totta kai olin yhteydessä äänestäjiini Tsekin tasavallassa. Ja myöskin kun keskusteltiin eri EU-varojen käytöstä. Ja usein on vaikeaa päättää tilit, kun kyse on yksityisestä yrityksestä, joka on edunsaaja. Ja tilit pitää päättää siis 30. kesäkuuta seuraavana vuonna. Usein tätä määräaikaa pitää pidentää seuraavan vuoden syksyyn. Ja siitä syystä uskon, että aina mitä nyt ymmärsin keskustelusta, olen pahoillani, minun piti äänestää toisessa valiokunnassa, joten tulin paikalle myöhässä, mutta ehkä kuulin vain keskustelun loppuosan liittyen näihin aikoihin, niin jos nyt ymmärsin oikein nämä ehdotukset, niin haluaisin kommentoida, että minun mielestäni on aivan oikein, että vasta nyt keskustellaan vuoden 2009 vastuuvapaudesta, koska tällä välillä meidän täytyy tarkastella edunsaajien tilinpäätöksiä paikallistasolla tai yksityisissä yrityksissä ja niin edelleen. Joten mitä enemmän meillä on aikaa vastuuvapauden myöntämiseen, niin sitä parempi. Sitä paremmin se voidaan sitten hoitaa. Ja sitä perinpohjaisempaa työtä pystymme sitten tekemään. Eli Tämä siis minun kokemukseni pohjalta yksityiseltä sektorilta. Kiitos. Kiitos. Sitten herra Odi, te vähän punastelette tässä selvästikin, koska täällä nyt on niin erilaisia ajatuksia ja ajatuksia kuultu ja niin Onneksi täällä sanottiin, että kaikki on kuitenkin järjestyksessä eikä mitään outoja ristiriitoja ole. Sterova Gresli. E eigentlich nur sagen. Niin, minä voin vain sanoa. Eh, minä eh, haluaisin suojella komissiota, ei se nyt niin kauhean huonosti työtään tee, se täytyy kyllä tässä todeta. Ihmiset täällä ja meillähän eh, on jotakin vaikutusta asioihin. Mitä EIP tulee, niin tietenkin se torjuu köyhyyttä kolmannessa maailmassa eri, eri tavalla kuin komissio, koska riskinotto on aivan toisenlaista. Meillä on poliitte, poliittisia tavoitteita ja sitten mm, täytyy aina miettiä, missä itse mennään. No niin, meillä on yhteispäätösmenettely myöskin eh, henkilöstösäännössä. Mitä EIP voi tehdä eh, enemmän kuin komissio? Siellä on 2000 ihmistä työssä ja meillähän on paljon enemmän. Meillä on 5000 ihmistä tässä mm, samassa toimessa komissiossa, niin kyllähän valvontatoimillakin on aivan toisenlaiset resurssit kuin EIPllä. Minun tehtäväni on se, että huolehdin, miten veronmaksajien varoja käytetään. Me rakennamme Eurooppaa ja autamme maailmaa. Meillä on koko puussa tällaisia riskejä havaittuna varainkäytössä. Meidän ei pidä hyväksyä näitä riskejä, eikä meidän pidä sallia uusien riskien syntymistä. Joten minä en nyt näe ollenkaan, että tässä olisi niin hyvä edistystä tapahtunut. Minä voin vain kehottaa varovaisuuteen. Yksi miljardi. Ja tällaista summistaan ihmiset jo pidätettäisiin, jos tällainen, eh, tällainen petos olisi tehty muualla. Meidän täytyy saada uudistus syntymään, mutta kuitenkin meidän täytyy täytyy, olla hyvin tarkkana, koska tämä on veronmaksajan rahaa. Dank u uh, heel lang... Kiitos. Pitkä ajatusten vaihto tässä on taustalla ja nyt minä käännyn vielä komission puoleen. Peter Paradi, kuka haluaa ensin puhua vai kaksi kerrallaan? Merci, monsieur le président. Je vais parler en premier. Je suis content. Kiitoksia. Minä olen vastuussa vastuuvapausinstanssista ja sen jälkeen annan puheenvuoron kollegalleni, joka on vastuussa toisista asioista. Ensinnäkin haluaisin vastata Markkaakiksen kysymykseen artiklasta 56. Tämä on oikein hyvä kysymys. Tällainen riippumaton tarkistusyksikkö se tarkoittaa. No, tämä asia on jätetty jätetty tahallaan hiukan avoimeksi epämääräiseksi, koska monissa jäsenvaltioissa kaikkein korkeimmilla tilintarkastusinstituutioilla olisi rooli toisissaan. Tämä ei tulisi kyseeseenkään. Kysymykseni kuului, jos kyse on korkeimmasta tarkastusinstituutiosta, onko kyseessä riippumaton laitos vai pätevätkö siihen säännöt, jotka sisältyvät rahoitus, No tällä hetkellä nämä instituutiot esittäisivät kyllä roolia varainhoitoasetuksen sääntöjen mukaisesti. Jos näin olisi, niin silloin se ei olisi riippumaton instanssi juuri tämän työn vuoksi. Muussa tapauksessa se olisi riippumaton, mutta jos tämä instanssi on valmis esittämään sellaista roolia, joka kuuluu sisäisen valvonnan sisäiseen valvontaan, siis tilintarkastukseen, lausumiin tai muuhun, niin jos se toimii tämän kansallisen tarkistuslausuman antamiseksi, jonkinlainen lausuma joka tapauksessa annetaan, niin silloin se menettää riippumattomuutensa. Ulkoinen tilintarkastaja on sitten Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Ja me sitten Odille tästä vastuuvapaudesta ja ja kalenterista. 31. maaliskuuta saamme vasta tilapäiset tilit. Mm. Voitte uskoa, että 31. maaliskuuta mennessä me saamme kyllä kaikki tilit. Sitten jo kesäkuuhun mennessä no minä olen itse Belgi, joten voin tässä hiukan vitsailla, mutta siis 15.20 kesäkuuta me tulemme saamaan jäsenvaltiolta tilit ja sitten Monaco la Flaamit antavat tietonsa 20. kesäkuuta mennessä. Ähm, je voudrais dire simplement que si pour les Tämä menee päälle, päällekkäin myös Flaamien kansallispäivänä kanssa. attention sur le fait que l'avis de la Cour. Niin siis väliaikaisiin tileihin sinne ei liity mitään joustoa, mutta lopullisiin kyllä. Jos teillä on tämä lausuma eh, heinäkuussa ja ajatellaan, että parlamentti on lomalla elokuussa, niin kuitenkin täytyy, silloin täytyy parlamentin tehdä erittäin paljon työtä, jotta joulukuussa saadaan vastuuvapaus valmiiksi. Täytyy katsoa hyvin tarkkaan tätä ennen kuin lähdetään tällaisiin kalenteri- ja aikataulujuttuihin menemään. Kaikki tämä tietenkin on sellaista asiaa, että komissio itse tietää, tietää minkälaisia etuoikeuksia meillä on, joita joudumme käyttämään, mutta täytyy muistaa se, että menettelysäännöt parlamentissa ovat sellaiset, että että tässä kun tilintarkastus tuomioistuimelta tulee marraskuussa tiedot ja te äänestätte vasta huhtikuussa, niin kyllähän tässä nyt on aikamoinen aika, aika lapsus ja tässä pitäisi olla vielä kunnianhimoisempi. Täällä on tällaisia taktisia ajatuksia. Meillä, teillä on tietenkin omat etuoikeutenne eh, budjettiviranomaisena ja vastuuvapauden antajana, joten kyllä tätä täytyy ihan pohtia. Minä huomasin tässä, että te olitte sitä mieltä, että valvonta eh, pitäisi olla samantyyppistä kuin maatalouspuolella. Kyllähän tämä nyt paljon parempaa kuin on rakennerahastoissa. Siellähän on tapahtunut hyvin paljon parannusta. En halua nyt mitään lukuja antaa, mutta maataloudessa tilanne on kuitenkin aivan toinen. Tämä Rova Gresle vähän liikutti minua, sanoi, että että kyllä komissio tässä niin kuin ihan hyvin työtä tekee itse. Ei tämä nyt ole mitään helppoheikin homma. Kun me katsomme rahoitusasetusta, niin siellä on tarkkaan määritelty, minkälaisia vastuita kellekin on ja miten tämä hallinto on delegoitu, niin enemmän me voi katsoa mitään muuta työtapaa kuin tämä delegointi. Se on aivan simppeli asia kun katsomme budjettia ja katsomme komission kokoota, niin, kokoa, niin nämä selvähän se on. Me voimme kyllä teknisistä kysymyksistä vielä teidän kanssanne keskustella ja varmaankin sitten me pääsemme jonkinlaiseen ratkaisuun. Kaikki on tietenkin tervetullutta. On hyvä, jos tarkennamme itse kunkin vastuut ja, ja jos voimme Eh, voimme vastuuvapausmenettelyä yksinkertaistaa sitten Erikille. Merci, monsieur le président. Euh, euh, Kiitoksia. Haluaisin nyt ensin vastata tähän Greslen huomioon. Hän vähän moitti meitä, ehkä ihan oikeinkin, siitä, että kestää seitsemän kuukautta ennen kuin kaikki asiat saadaan selvitettyä. Ja haluaisin puhua tästä kolmen vuoden tarkistuksesta. Eli tosiaankin tässä nyt on vähän viivytelty. Ja me olemme muuttaneet monia artikloja, mutta tarkoitus ei millään tavalla ollut rajoittaa parlamentin oikeutta laatia tarkistuksia. Eli kun asioita analysoitiin oikeudellisesti, niin se onnistuttiin sitten hyväksymään juuri viime vuoden lopussa tämä uusi asetus, jossa on yhdistetty se, joka liittyy Lissabonin sopimukseen suoranaisesti. Ja nyt on käytössä myöskin eri artikloja, jotka liittyvät ehdotuksiin, joista on jo keskusteltu. Panin merkille ilolla itse asiassa, että Euroopan parlamentti, Ravelin ja Greg, nämä kaksi valiokuntaa haluavat tehdä nopeaa työtä. Ja ehkä voisin nyt Chachimarkaakisillekin vielä vastata tästä yhteydestä seuraavien rahoitusnäkymien osalta. Meille on tärkeää, että saamme aikaan sopimuksen nopeasti parlamentin ja neuvoston välillä, tietysti komission avustuksella, koskien näitä uusia budjetin toteuttamissääntöjä. Ja miksi? No juuri siksi, että me haluamme nimenomaan, että näissä säännöissä otetaan mukaan alakohtaiset säännöt, jotka sitten julkistetaan vuoden jälkipuoliskolla, erityisesti säännöt, jotka liittyvät tutkimukseen ja muihin eurooppalaisiin kysymyksiin. Eli nyt on poliittinen sopimus rahoitus varainhoitoasetuksesta. Ja mitä nopeammin toimitaan, sitä parempi on johdonmukaisuus eri alakohtaisten sääntöjen välillä. Myöskin haluaisin todeta, että monia kysymyksiä on otettu esille ja yritän nyt vastata niistä muutamaan. Mutta tietysti tärkeää on, että me jatkamme yhteistyötä esittelyiden kanssa niin yhteistyöhän on jo alkanut. Ja me olemme viestineet erityisesti Gresle ja Revelinille kaikki asiakirjat, jotka olemme laatineet ja selittäneet komission ehdotuksia toisen budjettivallan käyttäjän osalta. Näitä selityksiä on lähes sata sivua ja meillä on nyt vastauksia kaikkiin kysymyksiin, joita on esitetty. Eli monet näistä vastauksista on jo kirjattu näihin asiakirjoihin. Muistuttaisin vielä, että se mitä nyt voidaan tehdä tässä kolmivuotisessa tarkastuksessa on se, että haluamme yksinkertaista asioita, haluamme selkeitä, yksinkertaisia sääntöjä, jotka johtavat tuloksiin. Näin Euroopan varojen edunsaajat voivat olla mukana hankkeissamme ja voivat saada siitä enemmän kuin mitä he joutuvat hallinnollisesti sijoittamaan, jotta he saavat näitä varoja käyttöönsä. Eli sääntöjen yksinkertaistaminen ja hyvin paljon on puhuttu hyväksyttävästä virhetasosta. Ja meidän pitää löytää siis tasapaino valvonnan ja näiden valvonnan aiheuttamien lisäkustannusten välille, mikäli haluamme, että meillä on kustannustehokasta valvontaa. Sitten on kolmaskin asia, josta monet teistä puhuivat, eli se, että meidän pitää monipuolistaa toimintamuotojamme. No, varainhoitoasetuksessa on jo monia toimintamuotoja. Siellä on erilaisia toimia, jotka liittyvät valvontaan, jota komissio harjoittaa – No vielä ei ole varmuutta siitä, että on kaikki mahdolliset takeet, mutta haluaisimme kuitenkin lisätä tämänhetkisiin sääntöihin sen, että nämä rahoitusvälineet, mehän puhuimme näistä rahoitusvälineistä, ja että ne eivät ole mitään apurahoja, vaan ne oli jo olemassa, ne olivat olemassa parannut asetuksessa. Sitten on artikla 120, 120c vanhassa ehdotuksessa. Ja siinä puhutaan näistä yleisistä puitteista liittyen näihin rahoitusvälineisiin. Ja komissio tällä hetkellä tekee paljon työtä näiden kysymysten parissa. Ja tämä on yksi tapa, jolla voidaan saada aikaan merkittävää vipuvaikutusta niihin vähäisiin budjettivaroihin, jotka meillä on käytössämme. Erityisesti jos katsotaan, mitä toivomuksia tietyillä jäsenvaltioilla on seuraavien rahoitusnäkymien osalta. Sitten onkin toinen asia, josta puhuttiin ja joka on esitetty myönteisessä valossa liittyen näihin trustityyppisiin rahastoihin. Eli näitä varoja pitäisi siirtää esimerkiksi YKlle. Eli haluaisimme, että olisi eurooppalaisia trustityyppisiä rahastoja. Sitten on jaettua hallintoa. Tästä on keskusteltu jo kuukausikausia jäsenvaltioiden kanssa, koska tässä on nyt hyvin uusia tapoja käyttää rakennerahastoja. Mutta tämä nyt ei ole mikään vallankumous, vaan tässä on muutettu tämänhetkisiä rakenteita ja haluamme saada aikaan samat tavoitteet kuin aikaisemminkin. Ja suurin uusi seikka nyt tässä jaetussa hallinnossa on se, että ne, jotka halli, hallinnoivat näitä komission varoja, tekevät hallintolausuman ja myöskin tilintarkastustuomioistuin, että tämä on myönteinen edistysaskel valvontajärjestelmässä niiden osalta, jotka hallinnoivat eurooppalaisia varoja. No sitten vielä pari huomiota Euroopan investointipankki. No tietysti investointipankkia pitää valvoa paremmin. Me halusimme antaa sille erityisaseman, koska se on erityisasemassa jo perussopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta. Meidän pitäisi tehdä vielä enemmän yhteistyötä Euroopan investointipankin kanssa. Ja mielestämme oli hyvä ratkaisu budjettivarojen osalta lisätä vipuvaikutusta ja, ja sitten tämä uusi väline, josta on puhuttu, se toimii hyvin. Hiljattain viime vuonna tehtiin väliaikaisarvi, puolivälin arviointi. Ja tämä on hyvä esimerkki ja todellakin me yritämme nyt osoittaa kumppaneillemme, joiden kanssa teemme yhteistyötä varainhoitoasetuksen parissa, että tämä uusi väline on hyvin innoittava. Ja kun ajatellaan seuraavia rahoitusnäkymiä, me todellakin yritämme katsoa, millä tavalla voitaisiin löytää muita välineitä, jotka olisivat yhtä luotettavia ja joiden avulla todellakin voisimme saada enemmän varoja ja joita voitaisiin myöntää enemmänkin lainan muodossa eikä apurahojen muodossa tutkijoille tai yrityksille, pk-yrityksille, jotka haluavat lähteä hiukan riskialttiisiin hankkeisiin. No, nyt täällä on paljon kysymyksiä. Meidän täytyy sitten keskustella Greslen kanssa niistä torstaista lähtien. Sitten tapaamme Greslen uudelleen torstaina. Hän on lähettänyt meille myöskin kysymyksiä, joihin on jo vastattu. No ehkä sitten vielä lopuksi toteaisin, että mitä tulee tähän rahoitusvälineeseen, josta nyt on paljon puhuttu, me nyt kuitenkin yritämme ehdotukseen sisällyttää toimia, joiden avulla voidaan välttää se, että nämä varat katoavat Kaimansaarille. Ja sitten nämä rahoitusmanon välikädet, jotka ovat mukana näissä toiminnassa, niiden pitää myöskin noudattaa näitä toimia, pitää välttää rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Ja emme voi tehdä yhteistyötä sellaisten maiden kanssa, jotka eivät noudata eurooppalaisia sääntöjä. No tämä nyt on sääntö, jota on ehdotettu. Jos tämä menee läpi, niin tietysti tätä sääntöä pitää tiukasti noudattaa ja se tietysti liittyy myöskin sitten jatkuvaan valvontaan. No nyt tässä ensimmäisessä keskustelussa olen pannut merkille monia kysymyksiä. Me jatkamme tiivistä yhteistyötä kahden esittelijän kanssa ja toivottavasti voimme nopeasti vastata kaikkiin heidän kysymyksiinsä ja näin voimme helpottaa heidän työtään, jotta he saavat aikaan mietinnön mahdollisimman pikaisesti. Kiitos. Eh, er Kiitos. Minulla on vielä pari asiaa tässä, miten tilintarkastustuomioistuin te varmaan seurasitte tätä keskustelua. Haluatteko sanoa jotain? Ja lopuksi Rova Gressle. Niin, minun lisäkseni muitakin tilintarkastustuomioistuimen jäseniä on paikalla. No minä käytän puheenvuoron, koska meihin viitattiin usean otteeseen. Totta on, että tilintarkastustuomioistuin on laatinut kirjelmän, jossa kommentoitiin komission ehdotuksia. Tämän voin kyllä myöntää. Se on totta. Mutta viimeisin kommentti tai puheenvuoro meni minusta nähden vähän liian pitkälle, saanen sanoa. Rahoitusvälineet ja muutkin keskustelun aiheet eivät kyllä olleet tilintarkastustuomioistuimen kirjeen kohteena. Me halusimme kommentoida asetusehdotusta – mutta me emme kommentoineet niitä tai myötävaikuttaneet niihin seikkoihin, joi, jotka nyt tulivat yksityiskohtaisesti ruodituiksi viimeisimmässä kommentissa. Ei meillä ole mitään kokemusta sellaisista tarkistuksista, jotka liittyvät näihin mainittuihin uusiin rahoitusvälineisiin kyllä meillä jonkinlaista kokemusta on, no ei nyt välttämättä mitään erityisraportteja, mutta sattumalta kun teemme tarkistuksia, meillähän on jatkuvasti meneillään oleva tarkistus, ää, tarkastus PK-yritysten rahoituksesta. Tiedämme, että komissio aikoo ää, siirtyä apurahoista lainoihin. No se voi olla hyvä ajatus, mutta meillä ei ole vielä tilintarkastus kokemusta näistä asioista, joten emme voi myönteistä lausumaa näistä antaa, näistä ajatuksista tai muutoksista. Ja haluaisin myös puhua näistä aivan uusista rahoitusvälineistä, joita on esitetty Euroopan instituutioiden ja hallinnon ulkopuolella – No, me tilintarkastustuomioistuin emme ole tätä ajatusta vielä kommentoineet yksityiskohtaisesti, eikä meillä ole minkään valtakunnan tilintarkastuskokemusta tästä asiasta. Mutta ehkäpä kollegani tuossa vieressä voi vielä lisätä kommentin tai toisenkin tähän lyhyen puheenvuoroni. Kiitos. Frau Kiitos. Rova Gressle. Ja, vielen Dank. Für... Kiitos kaikista näistä kommenteista. Niin tämä äh, asiakirja on äh, lähetetty myöskin työryhmään. Täällä on ehkä tuhat äh, sivua tai, tai enemmänkin, niin kaikki kysymyksetkin ovat olleet esillä. Ja, eli tällä tavalla sanon vain, että meillä on kaikki mahdollinen tieto keskustelua varten. Mitä pääkirjahan kirjanpitäjän tulee, onko niin, että palkkoja ei makseta? Onko meillä jonkinlainen rahoitusongelma? Also ich habe gehört, dass Gehälter nicht gezahlt wurden. Minä kuulin, että palkkoja ei makseta. Onko se nyt näin? Minua kiinnostaisi, että kuinka laajaa tämä maksamattomuus on. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Jos virkamies ei saa palkkaa, niin kyllä siitä koko maailma kuulee. Goed, ähm, daarmee eh, sluiten we... Kiitos. Joten tässä oli sitten kohta 12. Kohdat, kohta 14, onko muita asioita? Ei ole, joten tämä kokous päättyy. Ja ilman, että mitään tässä nyt proseduureihin ryhdytään, niin me siirrymme suoraan eh, koordinaattoreiden kokoukseen ja kokouksemme jatkuu 27. torstaina aamulla. Minä olen siis myös koordinaattoreiden kokouksessa eh, puheenjohtajana, valitettavasti sanoo puheenjohtaja, meillä on tällainen tekninen tauko tässä, eli 17.30 jatkamme. Toivon, että tässä nyt sali seuraavan 10 minuutin aikana tyhjenee, jotka